Mr. trochę czekamy, bo no myślałem, że będzie, czekamy na... Me odottelemme vielä pienen hetken, sillä edustaja Bove ei ole vielä paikalla ja hän halusi mielellään osallistua tähän keskusteluun YMPstä. Ehkäpä hän tässä ihan hetkenä minä hyvänsä saapuukin paikalle, mutta kyllä meidän täytyy nyt tämä iltapäivän kokous saada käyntiin. Nyt kyse on yhteisen maatalouspolitiikan ongelmista vuoden 2020 jälkeen ja kyse on myös elintarviketuotannon tulevaisuudesta. Tähän aiheeseen minun tuskin on turha kovin pitkää alustusta pitää. Tärkeää nyt on se, että edustaja Dorfman on täällä paikalla. No niin, hänen hän on jo käsitelty, mutta tämän päivän kuuleminen aivan varmasti on hyvin hyödyllinen ja antaa meille lisää pontta asian arvioimiseksi. Ja tietenkin äh, Äh, kun monet olemme tehneet yhteistyötä Dorfmanin mietinnön suhteen, niin tässä ja myös sen suhteen katsotaan äh, tulevaisuuteen ja mm, katsotaan niitä lainsäädäntöehdotuksia, joita tässä vielä alalla on odotettavissa. Euroopan ympäristöpolitiikan instituutti on äh, toteuttanut Dublinin Trinity Collegein ja Pariisin yliopiston, Threadingin ja Ljubljanan yliopistojen kanssa tutkimuksen. Ja politiikkaosasto B eh, johti tämän eh, tutkimuksen eh, valmistelutyötä. No, aikataulunhan te kaikki jo tunnettekin YMPn suhteen ja tiedätte kuinka vaikeaa tämä kaikki on ja kuinka hankalaa. Ja olemme kovasti puhuneet siitä, että ehtiikö meidän Äh, kantamme ajoissa vai ei. Joka tapauksessa ratkaisevaa on sisältö ja ratkaisevaa on myös se sisältö, josta kuulemme tänään asiantuntijavierailtamme. Tänään kuulemme todella siis asiantuntijoita, heidän kantojaan. Äh, olemme saaneet ennalta jo hyvin paljon materiaalia aiheesta. Ja nyt me, meillä on myös käytettävissä tämä PowerPoint-esitys sekä sitten äh, perusteellisempi esitys myös käytettävissämme ja tutkimuksiahan aiheesta on toteutettu jo koko joukko. Nyt pääsemme itse asiaan. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi äh, asiantuntijamme David Moseshead Euroopan ympäristö- politiikan instituutista ja sitten Jean-Christophe äh, Bureau Agro äh, Paris Tech äh, Pariisin yliopistosta. Ja niin kuin aina kuulemme ensin nämä asiantuntija-alustuksemme ja tämän jälkeen meillä on tilaisuus esittää kysymyksiä. Kaiken kaikkiaan aikaa on varattu tämän esityslistan kohdan käsittelyyn puolitoista tuntia, tosin vartti tässä on jo mennyt hukkaan. No niin, omaa syytämme, kun tässä odottelimme, että useampi jäsen ehtisi paikalle. Ja arvoisat herrasmiehet, teillä on 20 minuuttia aikaa esitykselle. Olkaa hyvä. Actually, Mr. Chairman, we can save you. Puheenjohtaja, voimme kenties säästää hieman aikaa, koska esitämme puheenvuoromme yhdessä. Tarkoitus olisi käyttää vain noin 20 minuuttia ja toivottavasti sitten jää vielä runsaasti aika kysymyksellekin. Aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, meiltä on tilattu nopea arvio komission tiedonannosta. Tarkoitus on auttaa lainsäädäntöprosessia tässä vaiheessa. Teillä on edessänne raportti. Korostan, että se on luonnos. Siitä puhutaan nyt eksekutiivisena yhteenvetona, mutta meillä ei ole vielä kattavaa raporttia, johon tämä yhteenveto viittaa, vaan kyse on luonnoksesta saatte vielä pidemmän version ja siitä yhteenvedon sitten myöhemmässä vaiheessa. Eli jos voitte vielä hieman odotella, niin sitten saatte lopullisen version. Aivan lyhyesti esittelisimme tutkimustiimin, miksi tutkimus on tehty, miten se sopii tähän poliittiseen yhteisen maatalouspolitiikan uudistusagendaan. Mitä uutta on tästä tiedonannossa, miten olemme sitä analysoineet ja miten näemme, että nämä ajatukset voisivat toteutua lainsäädäntöprosessissa? Ensinnäkin, mitä me olemme? European Environmental Policy Institute on elin, joka tekee paljon töitä toimielinten kanssa, kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja yksityisten toimijoiden kanssa – tarjoamme eh, tiedepohjaista näyttöä politiikan tueksi. Alan Matthews, professori tässä vasemmalla ja kollega Mothershead on myös tässä vieressäni ja kollegat varmasti tuntevat heidät oikein hyvin. Mitä meitä sitten on pyydetty? Meitä on pyydetty arvioimaan tiedonantoa suhteessa sen tavoitteisiin ja mikä olisi sidosryhmien rooli mitä muita tietoja meillä on käytettävissä YMPstä ja sen uudistuksesta. Raportti ei olisi kovinkaan mielenkiintoinen, jos vain perehtyisimme tiedonannon sanamuotoihin. Joissakin ilmauksissa on tyydytty varsin lyhyisiin muotoiluihin. Olemme ottaneet huomioon myös monet ajatukset, joita on ikään kuin ilmassa äh, esitettyinä seminaareissa, konferensseissa ja komission muita puheenvuoroja myös olemme analysoineet, jotta saisimme kokonais kuvan tilanteesta. Luonnollisesti tilanne on vielä äh, ikään kuin vaiheessa. Poliittinen konteksti, jossa nyt toimimme, niin kuin monet ovat huomanneet, sisältää myös sen, että Euroopan parlamentin vaalit lähenevät ensi toukokuussa. On varsin vaikeaa nähdä, miten tämä prosessi voisi päättyä tehtyä niin, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistus siinä vaiheessa olisi jo valmis. Tästäkin annamme myöhemmin suosituksemme. No, sitten itse tiedonantoon. Katsaus siitä, mitä tiedonannossa on. Tavoitteita on hieman muotoiltu uudelleen nykyiseen malliin mutta sitten puhutaankin häiriönsietokykyisestä maataloudesta, äh, ilmastotoimista, luonnonvarojen hallinnoinnista. Myös ympäristö- ja ilmastotoimia halutaan vahvistaa ja alueellinen tasapaino kuvaillaan nykyään niin, että halutaan vahvistaa sosioekonomista kudosta halutaan häiriönsietokykyisempää maataloutta niin, että käytetään teknologiaa ja tietoa paremmin hyödyksi ja käytetään sellaisia toimintatapoja, joita viljelijät itse voivat kehittää edelleen. Toinen tärkeä seikka komission tiedonannossa on ehdotus lisätä huomattavasti toissijaisuutta jäsenvaltioiden suuntaan. Niiden tulee esittää omat strategiset suunnitelmansa koko YMPn osalta, ei pelkästään maaseudun kehittämisen osalta, vaan ne ovat mukana myös kehittämässä, suunnittelemassa varsinaisia toimenpiteitä. Ja tätä osuutta on kommentoitu monissa tarkistuksissa, joita Dorfmanin mietintöön on esitetty. Tässä vaiheessa antaisin puheenvuoron Jean-Christophille, joka voi johdatella meitä sitten maatalouden häiriökykyiseen puoleen. Mm. Kiitoksia. Komissio on todella nyt suunnitellut tällaista älykästä, vastustuskykyistä tulevaa, tulevaa YMP. Suorat tuet on tarkoitus hoitaa entistä paremmin. Samoin capping-kysymys on tarkoitus hoitaa toisin kuin aiemmin ja pienviljelmiä tulee tukea Tämä on yksi merkittävä uusi tavoite. Kun tarvitaan myös sukupolven vaihdoksia, niin nuoria viljelijöitä on tarkoitus tukea entistä paremmin. Halutaan vahvistaa inhimillisen pääoman käyttöä. Tämä mainitaan tiedonannossa usean otteeseen. Ensinnäkin todetaan, että viljelijöiden koulutustaso on erittäin heterogeeninen kautta jäsenvaltioiden. Nämä erot ovat merkittäviä. Ja myöskään politiikka joka ei ole vahvistanut äh, minimistä pääomaa kaikissa jäsenvaltioissa yhtä lailla. Esimerkiksi se, että äh, viljelijöiden tietotaitoa alalta olisi hyödynnetty ja kerätty yhteen. Tämä on myös osa tiedonantoa. Samoin äh, on ajateltu, että tulee huolehtia jatkossa siitä, että vahvistettaisiin äh, äh, sopimussuhteissa viljelijöiden asemaa niin, että heille tulisi isompi osuus arvoketjusta. Ja näin ollen, että äh, reilumpia kaupan käytänteitä saataisiin käyttöön. Nyt kyse on siitä, että onnistuuko tämä tiedonanto, löytämään tasapainon viljelijöiden tulopuolen suhteen. Kun ajatellaan suoria tukia, niillä voi olla vaikutusta, siis myös kielteistä vaikutusta. Ja toisaalta sitten taas tulevaisuuteen suuntaaminen, eli tuotannon parantaminen tavoitteena. Euroopan unionin maatalous on toiminut esimerkiksi ajatellen sen tuottavuutta, kokonaistuottavuutta, niin se on osoittautunut pettymykseksi ja samoin työvoiman tarve on vähentynyt, joten vaikuttaa tai tuleekin kysyä, että mm, onko nämä rahat, joita on investoitu Äh, viime vuosikymmeninä YMP investoitu järkevällä tavalla osa olisi varmaankin tullut äh, kohdentaa toisin. Tiedon annossa todella siis äh, korostetaan nuorien viljelijöiden tukemista, koulutusta, innovaatioita, mutta ei kovinkaan konkreettisesti Oikeastaan ei mennä sen pidemmälle kuin 2013 asetuksessa, eli innovaatio, kumppanuus maatalousalalla. Onhan tässä jotain myönteisiäkin arvioita, mutta myös samalla tiettyjä rajoitteita sen suhteen, miten jäsenvaltiot ovat asiaa lähestyneet aika epätasapainoisesti tai epätasaisesti. Ja joissain jäsenvaltioissa paremmin kuin toisissa, joissa jäsenvaltioissa vain, vain hyvin harvat viljelijät ovat tässä kumppanuusryhmässä olleet mukana. Eli tässä pitäisi varmaankin mennä pidemmälle, vaikka välineet jo ovatkin olemassa poliittisesti. Lisäksi parlamentin jotkut jäsenet ovat eh, esittäneet ehdotuksen siitä, että eh, eh, saadut neuvot eivät aina ole ihan samankaltaisia kaikkialla ja meidän tulisi vahvistaa viljelijöille tarjottavia palveluja ja tietojärjestelmiä. Ja sitten kun ajatellaan tätä sosioekonomista kokonaisuutta, tämä on koko joukko varovaisia aloitteita, että koordinoidaan paremmin politiikkaa, tarkastellaan todellisia vaikutuksia maaseutualueille, on tämä niin kutsuttu älykkäät kylät hanke, ja niin kuin mainitsin, on ajatus siitä, että sukupolvenvaihdosta tarvitaan myös alan tuottavuuden parantamiseksi. Ja tiedonannossa korostetaan myös tällaista integroitua lähestymistapaa liittyen siihen riskiin, Äh, joka liittyy tulotason heittelyihin ja vastustuskykyyn tältä osin. Äh, hyvin keskeinen ehdotuksessa on sen varmistaminen, että eri politiikat, kuten kohesiorahasto ja YMP, pelaavat yhteen, ne ovat yhteydessä. Tosiaan osittain tämä liittyy tuohon mainitsemaan älykkäät kylät aloitteeseen, mutta tarvitaan myös lisää dataa, jotta voidaan nähdä, että tämä uusi lähestymistapa toimii. Eli tässä tarvitaan todella tiedon keruuta, joka voisi tietenkin yksinkertaistaa myös YMPtä. Ja sitten tarvitaan tätä eri eri alojen yhteispeluuta myös esimerkiksi neuvonannossa, kun pyritään parantamaan tuottavuutta ja kilpailukykyä maatalousalalla. On totta, että nuoret viljelijät heidän määränsä lisääntyminen aivan varmasti johtaisi tuottavuuden kasvuun, mutta kyllä tässä tarvitaan myös koulutusta, jos eläkkeelle jäävän viljelijän korvaa hänen poikansa tai tyttärensä, jolla ei myöskään ole koulutusta, niin eihän tämä mitään ongelmaa ratkaise tämä nuori ikä. Joten äh, ehkäpä tässä ei ole kylliksi monia konkreettisia ehdotuksia. Yksi mahdollisuus olisi yhdistää maksut ja tuet koulutukseen, lisäkoulutukseen, mutta osa jäsenvaltioista katsoo, että tämä lähestymistapa on liian rajoittava. Mutta kyllä mm, sitä varmasti kannattaa pohtia. Tosiaan tulotason heittely tässä pyritään kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. On myös ajatus siitä, että vahvistettaisiin viljelijöiden kestävyyttä tai vastustuskykyä. Viimeaikaisissa kriiseissä on nähty, että tietyn kaltaiset Ähm, tilat, joilla on ollut eriytettyä tuotantoa ja matalat tuotantokustannukset ovat olleet vastustuskykyisempiä. Eli kyllä tässä tarvitaan muutakin kuin vain riskihallintavälineiden kehittelyä, niin myös tarvitaan siirtymää kohti kestävämpää tuotantoa, joka on vähemmän riippuvainen ostopalveluista. Ja nyt palautan puheenvuoron kollegalle. Kiitos. Amen. Sitten palamme komission tavoitteisiin, mitä ympäristöön tulee. Komissio on sanonut selkeästi, että himoa on enemmän kuin aikaisemmin, mutta mutta todisteet on hieman vaikeasti löydettävissä. Tässä kuvassa näette tässä vasemmalla eh, tämän olemassa olevan eh, YMPn vihreän arkkitehtuurin. Tässä on vihertäminen. Niin, ehkä menen tässä nyt hieman lähemmäksi mikrofonia. Anteeksi, jos ette minua kuulet. Eli siis tässä Eli tämänhetkinen vihreä arkkitehtuuri, minkälainen se on tällä hetkellä, eli vihertäminen ja sitten ympäristö ja ilmastotoimet ylimpänä. Sitten tässä oikealla Ja nämä täydentävät tiedot, mutta jos tässä katsotaan nyt tätä kuvaa, niin se on ehkä hieman kunnianhimoisempi kuin aikaisemmin tässä vasemmalla. Ja sitten tässä on pilarin kaksi ympäristötoimia ja sitten uusi ehdotus, joka on vapaaehtoinen ympäristöön liittyvä toimi. Eli tässä halutaan saa saavuttaa korkeampi taso. Eli tässä yhdistetään eri toimien pilareissa yksi ja kaksi. Ja meidän täytyy tietysti katsoa tässä yksityiskohtia. Ehm, päättääksemme voidaanko siihen päästä vai ei, pohjautuen siihen, mitä me tiedämme se, mitä tässä ei näytetä, miten tämä ehdollisuus, jota on vahvistettu, eli kun on vahvistettu siis äh, sekä viherryttämistä äh, muun muassa niin, että mikä tämä tulos tulee olemaan. Eli tämä vihertäminen ja täydentävät ehdot yhdessä. Me olisimme huolissamme, jos tässä äh, toimittaisiin samalla tavalla kuin täydentävät ehdot toimivat tällä hetkellä, koska nämä tässä vaiheessa annetaan hyvin paljon päätäntävaltaa jäsenvaltioille ja tässä on hyvin erilaisia sääntöjä. Joissakin jäsenvaltiot asettavat tiettyjä sääntöjä ja esimerkiksi mitä nyt viljelemiseen tulee, joten tässä on todellakin hyvin paljon vaihtelua ja kaikkea. Nyt ei tässä välttämättä voi kovin selkeästi edes sel- selventää täydentävien ehtojen kautta, joten mielestäni on erittäin tärkeää, että tässä on yhteinen lähtökohta, mitä tähän yhteisen ehdollisuuteen tulee. Ja tiedän, että herra Dorfmanin mietintöön tehty tarkistus on juuri tällainen, eli, se puuttuu tähän ehdollisuuteen, joka koskee kaikkia maanviljelijöitä, jota sitten jäsenvaltiotasolla voidaan vielä hienosäätää. Sitten tilassa yksi oli tämä Ecoskim-kysymys, ja tämä näyttää siltä, että se on vapaaehtoinen, se ei tulisi korvaamaan tätä budjettisymbolia, jossa puhutaan 30 prosentin osuudesta, mitä vihertämiseen tulee. Eli tätä pitäisi ehkä tarkistella vielä monivuotisessa rahoituskehyksessä ja YMPssä ja taata, että Eli tässä ei ole unohdettu ympäristöä tässä uudessa suunnitelmassa, kun puhutaan tästä 30 prosentista, mikä meillä tällä hetkellä on vihertämisen suhteen. Ehkä kaikkein radikaalein ehdotus tässä yhteydessä on tämä uusi mekanismi ja se ajatus, että koko YMP, niin kuin se toimii, että, että siinä olisi vain Yksi strateginen tavoite, no ehkä pilari ykköstä olisi voitu käyttää strategisemmin tähän asti, on tässä ei ole tehty päätöksiä, miten esimerkiksi viherryttämistoimia käytetään, jotka pohjautuvat johonkin muuhun kuin siihen, mitä halutaan hallintotasolla tehdä jäsenvaltioissa. Ja mikä on yksinkertaisinta maata, maanviljelijöiden näkökulmasta mutta tässä kuitenkin voidaan myös käyttää eri välineitä jotka olisivat sopivia tässä yhteydessä. Mutta me emme voi painottaa tarpeeksi sitä, kuinka vaikea tällainen suunnitteluprosessi on saattaa käyntiin monestakin syystä. Kapasiteetti ja poliittinen tahto ovat tällaisia kysymyksiä. Tässä on kysymys hyvin suurista summista, joten tahtoa ei välttämättä löydy. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että, että he kokevat YMP tietyllä tavalla ja he eivät halua pohtia sitä, että onko se paras strateginen tapa. Eli kestää ennen kuin ihmiset taas tottuvat uusiin järjestelyihin. Ja sitten monivuotinen rahoituskehys on toinen este, eli yhteisrahoitusta ei ole kaikissa kohdin, ja joten tulee olemaan aika vaikea sitten objektiivisesti saada aikaiseksi strateginen suunnitelma. Me olemme huolissamme siitä, että jäsenvaltioilla tulee olemaan vaikeuksia ottaa näitä pilari kahden toimenpiteitä mukaan, kun niitä ehkä yhteisrahoituksen puitteissa voisi ottaa. Sitten on myös olemassa teknisiä esteitä, kun puhutaan tavoitteista. Jos puhutaan ymp tavoitteista, tässä puhutaan EU-tason tavoitteista, eli pitää pohtia sitä, miten sitten näitä, nämä tavoitteet voidaan siirtää tiedoksi ja miten niitä voidaan sitten arvioida ja mitata. Tämä tulee olemaan aika vaikeaa. Ja tässä suunnitteluprosessissa monet haluavat säilyttää tämän hetken tilanteen. Jos eh, halutaan maksaa suorat tuet maanviljelijöille, jota ne odottavat ainakin jonkin suuruisena, niin tässä on todellakin aikatauluongelmia eh, tämän holistisen kokonaisvaltaisen strategisen suunnittelun kanssa. Sitten eh, suositukset niin ehkä tässä panotetaan liikaa suoria tukia, vaikka ne onkin paremmin keskitytty. Me haluaisimme, että painottaisin enemmän sitä, miten YMP-määrärahoja käytetään niin, että se parantaisi tuottavuutta ja kestävyyttä. Kun puhutaan markkinan vääristymistä, niin puhutaan usein säännöistä ja sanktioista, niin e- ehkä sitten liittyvät enää muihin maksuihin niin nyt vähemmän diplomaattisesti tätä nyt ei ehkä voi sanoa, mutta komission täytyy kuitenkin selventää, mitä kuuluu tähän uuteen ympäristösuunnitelmaan. Ja tässä nyt sitten aivan viimeinen sivu, eli uusi mekanismi, se erittäin intensiivinen, mitä kapasiteettiin ja hallintoon tulee. Tarvitaan uusia tietoja ja meillä on aika outo, outo poliittinen aikataulu tässä vaalien vuoksi, joten ehkä me voisimme käyttää tätä aikaa käyttääksemme näiden ajatusten testaamiseen. Eli tässä voisi olla ikään kuin pilottihankkeita ja tätä kautta sitten meillä olisi hyvä lainsäädäntöprosessi näihin kysymyksiin liittyen. Kiitos tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Bardzo dziękujemy. Kiitokset. No niin, ne, jotka haluavat puheenvuoron, voisivat puheenvuoropyyntönsä nyt esittää, jotta voimme suunnitella tämän ajan käyttömme parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Dorfman. Teidän puheaikaanne emme rajoita ja tässä nyt sitten kirjaamme ylös myös muut puheenvuoropyynnöt tällä välin. Kiitoksia puheenjohtaja. En minä paljon puheaikaa tarvitsekaan. Jotkut esiin nostetut kysymykset sisältyvät myös mietintööni, eh, jonka äänestys toimitettiin tänä aamuna. Erityisesti kysymys juuri nuorten eh, ryhtymisestä viljelytoimintaan. Te keskityitte kovasti ensimmäiseen pilariin ja kun puhutaan nuorten valmiudesta äh, ryhtyä viljelemään, niin myös äh, toinen pilari eli maaseudun kehittäminen kehittyminen ja kehittäminen on äärimmäisen keskeinen asia. Nuoret tarvitsevat elinympäristön, jossa voivat elää perheineen. Kyse ei ole yksin omaan maatalousyrityksen kannattavuudesta, joka luonnollisesti sekin on tärkeä asia, mutta on tässä muutakin. Sitten tämä niin kutsuttu New Delivery Model. Tästä nyt puheenvuorostanne en ihan saanut täysin selvää mietinnössäkin. Kiinnitämme kovasti huomiota markkinoiden ajaantumiseen. Tietenkin tässä kyse on siitä, että tuki irrotetaan tuotantomääristä, kun jäsenvaltiot niille varatut määrärahat voivat varsin vapaasti käyttää tai niistä päättää, niin kyllä tässä mielestäni mennään paljon pidemmälle kuin ainoastaan tukien irrottaminen tuotantomääristä. Sitten en ehkä suhtautuisi komission viherryttämisehdotuksiin niin kielteisesti kuin te. Tällainen vahvistettu mainittu ensimmäisen pilarin ehdollisuus mielestäni on ihan hyvä asia ja vapaaehtoiset ympäristöohjelmat toisessa pilarissa myös voivat olla oikeinkin hyödyllisiä sillä ehdolla, että jäsenvaltioiden on toisessa pilarissa sitten myös otettava käyttöön ympäristöohjelmia. Vähemmän on ehkä keskusteltu puhuttu siitä, miten nämä vapaaehtoiset ympäristöohjelmat ovat yhteydessä ensimmäiseen pilarin viherryttämisenkin äh, kohdalla. Näin on, kun joissain jäsenvaltioissa viherryttämisohjelmia oli toisessa pilarissa paljonkin, niin niiden määrä äh, näitä vapaaehtoisia toimia oli vähemmän on nyt vähemmän, koska ne olivat äh, viherryttämisen kanssa joka ristiriidassa, eli ei kannattanut pitää näitä molempia päällekkäin. Sitten äh, viimeinen seikka, te ette äh, kumpikaan puhuneet äh, maataloustuotteiden markkinoista. Kyllä, markkinatkin ovat maatalouspolitiikassa tärkeä asia. Emme me voi puhua vain yhden tai kakkospilarin tukemisesta tai ajamisesta, vaan myös siitä, miten markkinat parhaalla mahdollisella tavalla järjestetään niin, että Eh, viljelijät eh, voivat sitten myös pärjätä niillä tuloilla, joita eh, tuotteidensa myynnistä saavat. Kiitos paljon. Kiitoksia ja seuraavaksi Laso puolitoista minuuttia. Yksi minuutti aika vähän aikaa. Luulin, että todella nukahtaisin, kun kuuntelin näitä esityksiä. Edust asiantuntijamme Byro käytti englannin kieltä, vaikkakin hän on ranskankielinen. Eli mitäs tämä nyt sitten oli? E, minun mielestäni ei ole syytä palata sellaiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, joka on hajottanut meidät aika lailla viljelijöinä tällä hetkellä. Eli tarvitaan älykästä viljelystä. Tämä on yksi pääajatuksissa yhteisessä maatalouspolitiikassa – viljelijöiden täytyy olla toiminnan keskiössä. He eivät voi olla tämän politiikan kohteena. Yhteinen maatalouspolitiikka on ainut politiikan ala, jossa tällä hetkellä voidaan toteuttaa tappiolla myyntiä. Eli täytyy ajatella kyllä myös tuotantokustannuksia, tuottoa, luonnollisesti merkintöjä ja sitä, että huomioidaan yhteiset tavoitteet, vaikkakin jäsenvaltioilla on erityispiirteitä uudelleen kansallistaminen ei ole mikään kirosana. Sitä mieltä minä olen. Tässä täytyisi palata maalaisjärjen käyttöön. Täällä valiokunnassa ainakin monet ovat sitä mieltä. Täytyy ajatella ennen kaikkea maanviljelystä, maataloutta ennen maaseudun kehittämistä äh, silloin, kun puhumme näistä aiheista. Täytyy muistaa myös työllisyys maaseutualueella ennen kuin puhutaan maahanmuutosta. Tämä uusi YMP ei saa olla sellainen budjetin osa, josta leikataan, vaan päinvastoin tarvitaan toissijaisuutta, jota lisättäisiin niin, että huomioitaisiin alueiden erityispiirteet. Kiitos. Kolumbia. Sitten edustaja Kolumbia ei sittenkään. Suoma. Suoma. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, celor doi uh, <clears throat> colegi pentru prezentarea făcută. Aș dori să subliniez... Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoja heidän esityksistään. Yhteisen maatalouspolitiikan piti luoda olosuhteet maanviljoille niin, että he voivat työskennellä ja sen pitäisi tuottaa elintarvikkeita parhaalla mahdollisella tavalla. On ollut haasteita, on ollut myös parannuksia juuri YMPn vuoksi. Globalisaatio, talouskriisi, ilmastonmuutos, kaikki nämä tekijät tarvitsevat tiettyjä prioriteetteja. Budjetin pitäisi säilyä ainakin tämän hetken tasolla, jos me haluamme, että maanviljelijät voivat jatkaa toimintaansa. Me tarvitsemme joustavia, tarkkoja tavoitteita tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Te mainitsitte katot. Mielestäni niiden tulisi olla vapaaehtoisia kuitenkin. Ja te puhuitte myös toisesta pilarista ja mielestäni sillä on tärkeä rooli ja puhuitte myös suorista tuista. Ne ovat mielestäni todella tärkeitä, ne tulisi säilyttää. Kun puhutaan nuorista maanviljelijöistä, niin tämä ohjelma on aika hyvä, mutta kuitenkin yksi kohta pitäisi poistaa, nimittäin se, että voidaan yhdistää eläke ja tuet. Eli eläkeläiset, joilla on alhaisemmat tulot, jotka asuvat maaseudulla, he eivät enää selviä ja siksi mielestäni tällainen kohta tulisi poistaa. Me haluamme kannustaa nuoria maanviljelijöitä, me haluamme luoda sopivat puitteet, mutta toisaalta meidän ei pitäisi unohtaa maanviljelijöiden oikeudet, jotka ehkä toimivat myös muilla aloilla. Maanviljelijät takaavat sen, että meillä on turvallisia elintarvikkeita äh, sopivan hintaan ja ne ovat myös laadukkaita. Miten maanviljelijä voi saada kaiken tämän aikaiseksi ilman, että hän saa systemaattista taloudellista tukea? Seuraavaksi edustaja Anjo. Not surprising. No, ei varmaankaan yllätä puheenjohtaja. Mutta kun minä näen nämä sanat ilmastotoimi, niin kyllä heti minua alkaa kiinnostaa. No mitä? Niin, kyllä varmasti äh, vähemmän hiilidioksidipäästöjä, vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Jos voitaisiin äh, kasvattaa äh, näitä sitovia ähm, kasveja, niin sitten aivan varmasti voitaisiin sitoa päästöjä. Samoin jos voitaisiin kasvattaa sellaisia kasveja, joista ei tule päästöjä. E, siis tämä on minun mielestäni hyvin, sanotaan, että on hyvin noloa, kun täytyy sitä soijaa tuoda sieltä muualta. Ei sitä voi, voi täällä kasvattaa. Siis kyllä meillä olisi mahdollisuus toteuttaa moniakin ilmasto toimia, jos niin haluaisimme. Itse haluaisin, että myös kun puhutaan vain nuorista viljelijöistä, puhuttaisiin myös vanhoista viljelijöistä niin, että he voisivat jäädä arvoiselleen eläkkeelle. Äh, minun mielestäni esimerkiksi lainatakuumalli olisi huomattavasti parempi tukimalli kuin muut. Sitten äh, teollisuus varmasti, tarvit, varmasti tarvitsisi äh, tukea esimerkiksi äh, turvallisuuden parantamiseen vaikkapa tautien torjunnassa ja niin edelleen. Samoin meidän tulisi huolehtia siitä, että kun tapahtuu vakavia eläintautiepidemioita, voidaan ää, äh, puuttua niihin välittömästi. Ja tämän lisäksi haluaisin äh, lisätä tiettyjen kasvien ää, äh, viljelyä Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten ää, seuraava puhuja Kalla Müller. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tästä tutkimuksesta, mutta tässä vielä puuttuu hieman teidän oma kantanne Miten te arvioitte, tuleeko komission tiedonannossa olemaan todellinen visio, eh, jonka pohjalta voitaisiin keskustella? Nyt ei ole kovin hyvin toimittu tähän asti, mitä eh, YMP tulee, kun puhutaan kestävyydestä, niin pohdin vain sitä, että miten me voimme tulevaisuudessa, kun puhutaan leikkauksesta ensimmäisessä ja toisessa pilarissa, niin toimia ekologisemmin. Täällä on myös joitakin epäselvyyksiä mielestäni. Esimerkiksi sivulla kahdeksan te viittaatte täällä siihen, että meidän tulisi tuottaa enemmän ja esität tätä ikään kuin ratkaisuna, mutta tämähän on oikeastaan sitten ristiriidassa tämän ympäristöajatuksen kanssa. Varmasti on vielä jotakin kysymyksiä auki tämän esityksen jälkeen, ennen kaikkea myös sivulla 11. Te täällä vain esitätte komission suunnitelman. Me olisimme halunneet esimerkkejä teiltä, liittyen siihen, mitä me voisimme tehdä paremmin. No, mielestäni tässä nyt on syntynyt enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tai ratkaisumalleja. Ja teidän puheenvuoronnehan olisi pitänyt hieman selventää tätä asiaa. Thank you, Chair. Um, thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Tarttuisin kommenttiin, joka liittyy yhteen suosituksesta, eli liikaa painotusta suorille tuille ja mm, matalan tuottavuuteen. Tämä on ristiriidassa monien viestien kanssa, jota viljelijät kuulevat ympäristöasioista. Monesti sanotaan, että he toimivat liiankin intensiivisesti, ja tässä on hieman ristiriitaa. Ja toiseksi, jos on viljelijä, ja sataprosenttisesti on riippuvainen suorista tuista, niin eihän niitä koskaan äh, korosteta liiaksi, koska kyse on heidän tuloistaan. Tämä on aivan perusasia, joka toistuu tässä teidän alustuksessanne. Tämä, tänä aamuna valiokunta äänesti uudesta eu laajuisesta maksujärjestelmästä niin, että poikkeaisimme historialliselta reitiltä. Oletteko pohtineet tätä? Edelleenkin tarvitaan vielä lihaa luiden ympärille siitä, miten tämä toimisi ihan tilatasolla ja miten rahat jaettaisiin. Nuorten viljelijöiden koulutus on tärkeä ajatus ja se on mukana oman maani paketissa niin, että todella koulutusta on hankittava, jotta tukea saa, mutta tämä matala tuottavuus on aika kummallinen ajatus tässä. Professor De Castro. Sì, grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvät kollegat tästä hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Aivan suora kysymys. Kun jäsenvaltioille tarjotaan joustavuutta tässä uudessa niin sanotussa delivery-modelissa, niin eikö tässä ole se vaara, että tilanne monimutkaistuu jäsenvaltioissa, erityisesti niissä, joissa on perustuslain mukaisesti sellainen järjestelmä, että on alueellista autonomiaa. Ajattelen tässä Espanjaa, Italiaa, Saksaa. Eikö vaarana tässä voisi olla se, että syntyy entistä enemmän vääristymiä? Eli jäsenvaltiossa on hieman samankaltainen tilanne kuin esimerkiksi maaseudun kehittämisessä ja on myös vaarana se, että myös ensimmäiseen pilariin tuodaan yhteisrahoitus. Eli jos jokainen alue tekee kaksi suunnitelmaa, toinen maaseudun kehittämiseen, toiseen pilariin ja sitten ensimmäiseen pilariin, e, sitten ikään kuin yhteisrahoitettaisiin kaikki. Eikö tämä ole vaara myös koko yhteiselle maatalouspolitiikalle, niin että todellakin siitä voisi tulla uudelleen kansallistettua politiikkaa? Kiitos. Pan Weitz. Edustaja Weitz. Kiitos. Kiitokset äh, esityksistä. Ne kolme konkreettista kysymystä. Ensinnäkin äh, kun puhuitte äh, markkinoiden vääristymisestä, uudelleen kansallistaminen voisi kyllä tähän todella johtaa ja kysyisinkin teiltä, että että minkä politiikan osien ne tulisi säilyä ehdottomasti yhteisinä. Toiseksi sitten markkinoihin puuttuminen, eli kun puututaan tiettyihin markkinasegmentteihin, jotta kohtaa tarjonta ja kysyntä saadaan paremmin kohtaamaan. E, näin ehkäpä markkinaheilahteluista riippumattomaksi voidaan tehdä viljelijöiden tulotaso. Ja sitten viimeinen kysymys, tuki pinta-alatuki yleisesti ottaen, ottaen huomioon ympäristö, terveyskysymykset, terveiset elintarvikkeet, eli tällainen yhteinen hyvä. Eli voitaisiinko näin pinta tukea maksaa? Europea. Rope. E, Kiitos Olen erittäin tyytyväinen tähän esitykseen, jonka kuulimme. Ja me olemme esittäneet ryhmämme kannat. Ja olisimme kiitollisia, jos voisitte hieman selkeyttää komission ehdotusta. Luuletteko, että sen kautta me saamme parannettua tilannetta? tilannetta maataloussektorilla Euroopassa vai huononeeko tilanne, koska tuet pienenevät Brexitin vuoksi ja julkiset luvuthan on jo julkaistu, eli useammalla prosentilla nämä luvut laskevat ja meillä ei ole tarpeeksi nuoria maanviljelijöitä, eli äh, tilanne ei ole kovinkaan suotuisa. Nuoret valitsevat muita ammatteja ja muissa maissa, minun omassa maassani Liettuassa, Baltian maissa muissa, niin maanviljelijät sitten työskentelevät mieluummin muissa maissa, koska siellä on, he voivat tienata enemmän. Ja silloin kun maksetaan alhaista palkkaa, niin hinnatkin ovat alhaiset. Ja elintarvikeketjua ei millään tavalla säädellä Esimerkiksi maidon tuottajia tuetaan, mutta tuottajat ja jälleenmyyjät sitten alentavat hintoja ja sitten ei ole mitään mekanismia valvoa tätä. Onko teillä tietoa tästä? Minua kiinnostaa myös se, että voimmeko luoda kilpailukykyistä maanviljelyä koko Euroopassa komission ehdotusten avulla. Me näemme eroja suorissa tuissa. Ne ovat valtavia. Tämä tarkoittaa sitä, että maanviljelijäni minun maassani ovat vaikeassa tilanteessa, kun he kilpailevat muiden maiden kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Haluan esittää kiitokseni kahdelle asiantuntijavieraallemme, jotka asian meille esittelivät, asiakirjan esittelivät. Ja he totesivat, että tämä on uusi tiedonanto. Tässä puhutaan tällaista vastustuskykyisestä vahvasta Ähm, maanviljelystä. Vastustuskyky äh, itse asiassa tarkoittaa äh, sitä, että pystyy äh, vahvistamaan tai vastustamaan esimerkiksi traumaattista kokemusta tai vaikeaa tilannetta. Ja ei minun mielestäni tämä ole kyllä ollenkaan hyvä sanavalinta, kun puhutaan sitten jostain traumaattisesta tai taikka äh, pahasta kokemuksesta. Minun mielestäni maanviljelyä ja karjanhoitoa voidaan todella vahingoittaa, jos lähdetään heikentämään yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa. Ja siksi kysyisinkin teiltä, että miten teidän mielestänne voidaan yhtäältä huolehtia siitä, että meillä on vahvaa, hyvää yhteistä maatalouspolitiikkaa ja samalla sitten vahvistetaan subsidiariteettia komission ehdottamalla tavalla. Miten nämä asiat sopivat kerta kaikkiaan keskenään. Etsitään siis eurooppalaista yhteistä henkeä ja dynamiikkaa sitä samalla heikentämällä. Miten voi olla, että meillä on vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, jota leikataan Junckerin sanojen mukaan 15 prosentilla, eli siis maaseudun kehittäminen, toisen pilarin heikentäminen, niin että yhteisrahoitusosuutta jäsenvaltioissa sitten vahvistetaan. Jäsenvaltioiden tilanteet ovat hyvin erilaiset, niillä on hyvin erilainen tilanne sen suhteen, kuinka paljon ne voivat satsata YMPn kakkospilarin. Eli tämä subsidiariteetti itse asiassa avaa kyllä nyt ovet epätasa-arvolle. Onko tämä teidän mielestänne hyvä asia? Pani poseł, mówimy, że siła Europy jest w jej różnorodności. Kiitoksia mehän äh, puhumme aina siitä, kuinka äh, vahva Eurooppa on ja että Euroopan vahvuus on juuri sen, äh, sen moninaisuudessa. Miksi sama ei voida sanoa maataloudesta, että senkin vahvuus on juuri sen moninaisuudessa? Meillä on monenlaisia alueita, joissa harjoitetaan erilaista maataloutta. Me olemme nähneet hyvin erilaisia Euroopan alueita hienoa. Teillä eteläisessä Espanjassa on erilaista maataloutta kuin Suomessa vaikkapa, eh, ja niillä on oma viehätyksensä kullakin. Emme voi kaikkea heittää samaan pataan ollenkaan. Ja minun mielestäni me eh, tarvitsemme kyllä eh, subsidiariteettia, mutta ei tietenkään kilpailusääntöihin voi tässä puuttua. Bokodi seuraavaksi. Hvala za poročilo, eh, katerem tudi sam pogrešam mogoče kakšen več komentar oziroma vaš pogled na to. Kiitos, minä. Tässä nyt jäin kaipaamaan kommentteja liittyen siihen, että kuuletaanko tässä oikeaan suuntaan. Ensimmäinen kysymys liittyy viherryttämiseen. Eikö tässä nyt sitten ole vaarana se, että se mitä komissio tekee, niin subsidiariteettiperiaatteen puitteissa oikeastaan jäsenvaltiot päättävät, mitä ne tekevät. Ja tätä kautta sitten ehkä YMP on vielä suurempien paineiden alla. Ja tästä kuvasta tulee sitten kyllä hyvin moninainen. Ja komissio tässä sitten vain pesee kätensä kaikesta. Ja kun tarkastellaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin onko tämä joku ansa maanviljelijälle? No sitten nuoret maanviljelijät. Se, mitä päätettiin jo vuonna 2017, niin se tietysti täytyy ottaa myös huomioon. Eli se, mitä koontiasetuksessa on päätetty, nimittäin se, että nuoria viljelijöitä tuetaan enemmän. Tämä paketti on parempi kuin alkuperäinen. Mutta miten sitten saamme aikaiseksi sen, että saamme sen, että nuoret pysyvät maanviljelyn piirissä? Sitten älykkäät kylät. Tässäkin voitaisiin pitää huolta siitä, että saataisiin enemmän palveluita, sosiaalipalveluita, terveyspalveluita. Näettekö tässä mahdollisuuksia? Ja myös sen suhteen, että maaseutu ei nyt jää en, vielä enemmän äh, kehityksestä jälkeen, jos emme edistä digitalisointia. Edustaja Hoisling, No niin, nyt me täällä istumme ikään kuin äh, äh, ennustaja Eukot kristallipallon ääressä ja katsomme, että mitä hän tulee tapahtumaan. Halutaan lisää joustavuutta, tuottavuus lisääntyy, ympäristön suojelun taso lisääntyy, pidetään huoli äh, kestävän kehityksen tavoitteista tuotteista ja vielä maailman markkinasäännöistäkin. Ei tämä kaikki ole mitenkään yhteen soviteltavissa. Me olemme allekirjoittaneet Pariisin ilmastosopimuksen muun muassa. Kysyisin, että mitenkä ihmeessä sitten ilmastotavoitteisiin päästään, jos kaikesta tulee vapaaehtoista, että jätetään sitten jäsenvaltioiden harkinnan varaan se, että miten kaikki toteutetaan. No mietinkin, että kuinka vakavasti jäsenvaltiot sitten ympäristötavoitteet tämän jälkeen ottavatkaan. Eli mielestäni kiinnostavaa on se, että tehdäänkö täällä nyt sitten jotain Brysselin suunnitelmia, mutta mitäpä jos jäsenvaltiot eivät sitten toteuta näitä Brysselin suunnitelmia, ketä sitten rangaistaan, jäsenvaltiota vai yksittäistä viljelijää? Eh, muuten tämä on eh, pelkkää tyhjää sanahelinää ja tyhjää uhkauksia. Kuka siis toisin sanoen eh, kantaa sitten viime kädessä vastuun? Toinen seikka, niin Äh, komissio puhuu riskin hallinnasta toisessa pilarissa, vakuutuksista. No tässä tarvitaan kyllä sitten rahaa ja aika kunnianhimoiseltahan tämä kuulostaa, kun samalla leikkaus on 25 prosenttia. Eli Yhdysvalloissahan vastaava väline on kai jo epäonnistunut, joten uskotteko te tällaiseen välineeseen? Eli jos kaikki halutaan toteuttaa ja rahaa on paljon vähemmän kuin ennen, niin miten tämän on tarkoitus onnistua? Jaar heute Morgen den wichtigen Beschluss. Kiitos. Me olemme nyt suostuneet tähän komission ehdotukseen. Jos kun, kun puhun kotona, niin puhun siellä myös epämoraalisista tarjouksista, eli Eli tässä todellakin, todellakin puhutaan nyt erittäin tärkeistä tavoitteista ja sitten jäsenvaltiot voivat toteuttaa hankkeet itse ja komissiolla on sitten yhteys vain jäsenvaltioihin, ei mitään yhteyttä enää maanviljelyihin, eli kukaan EU-virkamies ei enää valvo maanviljelijöitä. Tämä kuulostaa aika hyvältä. No ehkä nyt kysymyksiä vielä teille. No, missä tässä nyt maanviljelijä oikein on tässä järjestelmässä? Me teemme politiikkaa maanviljelijöille, me valittelemme byrokratiaa. Ja tässähän nyt pitäisi ensin vähentää komission ja jäsenvaltion välistä byrokratiaa, mutta missä maanviljelijä tässä sitten on? Onko teillä jotain ratkaisumalleja tähän? No sitten Eikö tässä kärsi YMPn yhtenäisyys, koska toimenpano on hyvin erilaista jäsenvaltiotasolla ja jäsenvaltiossa on varmasti 27 eri vastausta. Ja sitten te puhuitte tuotannon lisäämisestä. Se on tietysti hyvä uutinen, mutta mitä te tarkoitatte sillä? Eli se, että suorat tuet käytetään tuotantoon. No mutta sitten tämä eh, eh, hektaari, hehtaarin rajoittaminen ei oikein nyt sovi tähän. Niin, puheenjohtaja, haluaisin esittää kysymyksen kahdelle raportin laatijalle. Tämä kysymys on perustavanlaatuinen, keskeinen kysymys tärkeälle ranskalaiselle maatalousalueelle, jota minä edustan. Nouvelle Akiten on kyseessä. Tämä alue tuottaa hyvin laadukasta naudanlihaa, maissia ja myös siipikarjaa ja myös hänen maksaa. Katsotteko, että yhteinen maatalouspolitiikka komission ehdotuksen mukaisesti on tehokas Euroopan unionin viljelijöiden näkökulmasta, kun ajatellaan tätä yhteistä maatalouspolitiikkaa? Tämähän liittyy myös tämän aamun keskusteluumme. Täytyy muistaa myös kilpailevat toimijat, latinalaisen Amerikan maat ja maat, joista olemme keskustelleet aamupäivällä äh, äh, Brasilian missio-selostuksen yhteydessä. Kiitos. Mulțumesc, domnule președinte. Marea majoritate... Kiitoksia, puheenjohtaja. Täällä oikeastaan äh, ne asiat, jotka itsekin halusin puheenvuorossani nostaa esiin on jo kuultu kollegojen suulla. Aina kun komissio tekee päätöksiä puhumatta niistä ensin tuottajien kanssa, kun komissio tekee parannusehdotuksia, niin sitten käy näin. Komissio ei ota huomioon, mitä viljelijät itse sanovat. Ja mm, nyt tässä vieraamme puhuivat koordinaation vahvistamisesta. Mitä se tarkoittaa? Aina kun puhutaan koordinaatiosta, komissio näyttää ajattelevan, että kyse on ohjelmiin pakottamisesta. Aina kun puhutaan koordinoinnista, niin komissio ei ymmärrä, että eri maiden viljelijöiden välillä on suuriakin eroja. Ei kilpailukyky toteudu niin pitkään kuin meillä on pinta alatukieroja eroja jos meillä on edelleen tuki käytäntöjen välillä, jäsenvaltioiden välillä eroja. Ja juuri nyt puhutaan sukupolven vaihdoksesta, vaan haluaisi vaikka, että, että joku perii tilan, mutta voi olla, että ei ole perijää, koska eh, meillä ei ole kunnollisia ratkaisuja tarjota nuorille viljelijöille heidän kannustamisekseen. Kiitoksia sitten edustaja Flanagan. Kiitoksia. Kun ajatellaan sitä, että halutaan sosiotaloudellista eh, rakennetta vahvistaa, mainitsitte myös riskinhallintavälineiden vahvistamisen, joka olisi hyvä ajatus. Yhdysvalloissa on saatu tästä kokemuksia. Tarkoittaisiko tämä sitä, että viljelijällä olisi taskuissaan vähemmän rahaa ja nostin Yhdysvallat esimerkkinä esille. Siellä oli hiljan golfturnaus ja 5-6 miljoonaa dollaria taisi olla äh, palkkiosummana ja äh, Tiger Woods ja hänen kaverinsa nämä rahat tienasivat, yhdellekään viljelijälle sitä ei riittänyt kun ajatellaan ihmisiä, jotka hallinnoisivat näitä rahoja, jotka tällä hetkellä menevät viljelijöiden taskuun, kenties ne päätyisivätkin tämänkaltaisille yrityksille jatkossa. Täällä nyt on tainnut mennä korrelaatio ja aiheuttaminen hieman sekaisin, kun kyse on Brexitistä. Kyse on komission päätöksestä, e, joka on nyt johtanut leikkauksiin me olemme päättäneet, että raha käytetään entistä enemmän asehankintoihin eikä niinkään elintarviketuotantoon. Onko joku joskus syönyt luodin? E-, ei sitä voi syödä. Madame Hoibus. Edustaja Hoibus, seuraavaksi olkaa hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja Peter Jaare esitti tässä kysymyksen, että entäpä viljelijä? Niin, sitä minäkin tässä ihmettelen. Entäpä viljelijä päivittäin sadat äh, tilat sulkevat ovensa ja minkään näköistä äh, analyysiä en kyllä tästäkään tekstistä löydä pienten ja keskisuurten äh, tilojen tilanteesta. Kun puhutaan vastustuskyvystä, puhutaan ekologiasta, ekonomiasta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta ja tällöin äh, varmasti pienet ja keskisuuret yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä niin ympäristön kannalta, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Tätä minä jään kaipaamaan. Göttingenin yliopisto toteutti tutkimuksen äh, viime syksynä biodiversiteetti maaseutu äh, maisemassa, maatalousmaisemassa. Itse asiassa kun on maataloutta, on paljon enemmän enemmän biodiversiteettiä, kun on luomutuotantoa, niin biodiversiteetti voittaa ja tilat tuhoavat biodiversiteettiä. Eli mistä tämmöinen, ana, miksi tämmöinen analyysi jää täysin täysin uupumaan teidän tutkimuksestanne? Kiitoksia. Mm, Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, niin, Petteri Jarjo esitti minun kysymykseni, mutta minulla olisi vielä täydentävä kysymys Ester Eranchin kysymykseen. Puheenjohtaja, eh, minä olen oikeastaan kollegan kanssa ihan samaa mieltä todellisuudesta. Jo nyt huomataan, että monikansalliset yritykset, jotka edustavat viljelijöitä, katsovat, että mihinkä tuet menevät ja missä yhteisrahoitusta on saatavilla ja siirtävät tuotantonsa juuri sinne. Tästä minä tänä aamuna olin tehnyt tarkistuksen, jota ette tukeneet. Minä olen erittäin huolissani tästä että koska hyvin pian erot tulevat olemaan erittäinkin suuria eri jäsenvaltioiden välillä ja tuet hyvin kaukana toisistaan. Mielestäni tämä on hyvä kysymys ja pelkään, että perheyritykset jäävät tässä täysin jalkoihin. Kiitoksia. Okei, niin okay, No niin, kiitos. Ja nyt sitten vielä Agri-pääosaston puheenvuoro pari kysymystä itseltäni kuitenkin vielä ennen tuota puheenvuoroa ja ennen vastauksia. No nythän on niin, että olemme eh, käyttäneet YMPhen hyvin paljon rahaa. Onko nämä rahat käytetty hyvin, järkevästi? Vai olisiko ne voinut investoida järkevämmin eh, tehokkuuden parantamiseksi tai sen parantamiseksi, että nämä rahat olisivat menneet paremmin maaliin? Ehkä myös olisi voitu eh, keskittää näitä rahavirtoja vaikkapa suuryrityksiin, sitten ehkä niiden vaikuttavuus olisi ollut entistä parempaa, mutta sitäkö, sitäkö me olisimme halunneet? Vai onko pikemminkin kyse siitä, että kulkisimme toista tietä, että kulkisimme toiseen suuntaan? Onko kyse todella vain eh, tuottavuuden kasvattamisesta – minkälaista maatalousmallia haluamme. Meillä on omat standardimme, joita pidämme hyvin suuressa arvossa. Ja kun puhutaan sitten viljelijöiden tulotasosta, sitä halutaan parantaa, mutta samalla halutaan säilyttää tietty maatalousmalli. Eli meillä täytyy olla selkeät tavoitteet kaikki tavoitteet on määriteltävä selkeästi ja siksi haluaisinkin kuulla eh, teiltä, että mitä välineitä voitaisiin ottaa käyttöön. Siis tavoitteet on lyötävä lukkoon, ongelmat kuvailtava, mutta miten tämä sitten saadaan toteutettua? Eh, miten saadaan aikaan hyvää YMPtä, sellaista politiikkaa, joka säilyy yhteisenä politiikkana, ottaen huomioon ne erot, joita eri maiden välillä on, vaikkapa ilmastoerot ja e, erot e, luonnossa, ympäristössä, erot perinteissä. Onko tämä e, monimuotoisuus, onko se meille etu vai onko se ehkä kuitenkin yhteisen politiikan este? Ja mit, mitä välineitä sitten tarvittaisiin ja miten näitä välineitä tulee sopeuttaa käytännössä itse aina tuen juuri näistä mainitsemistani syistä joustavuutta ja subsidiariteettia. Komission asiakirjassa tehtäviä ei ole muotoiltu selkeästi, mutta jos komissio haluaa lyödä lukkoon joka ikisen yksityiskohdan YMPn toiminnasta, niin sitten me alamme protestoida, sanomme, että komissio sanelee, komissio rajoittaa vapauttamme, eli tätäkään emme hyväksy. Ja siksi ehkä pyytäisin meiltä myös jonkinmoista itsekuria. Yritetään nyt kuitenkin säilyttää tässä kaikessa myös oma maalaisjärkemme. Sitten maksuista ja tuista. Jos nyt haluaisi perustaa maatilan, täytyy tietenkin tehdä laskelmat, tehdä hankinnat, rakennukset, maalaitteet, koneet. Onko rahoittajana vain pankki vai voisiko myös jokin, jokin säätiö esimerkiksi olla mukana rahoittajana? No kaikki tämä riippuu tietenkin sitten myös siitä, mitä tuotetaan. On vaikea kuvitella, että yhtäkkiä joku tulee tarjoamaan rahoitusta, jos haluaa perinteisen maatalousyrityksen perustaa ei myöskään puhuta kylliksi budjetista. Puhutaan aina uusista haasteista. Budjetti on kutistunut, Brexit on johtanut tähän, mutta kyllä tilanne nyt on mielestäni hyvin selkeä. Tietty tulotaso on säilytettävä, eli onko meillä varaa leikata YMPstä entistä enemmän. Mitä sitten tapahtuu maataloudellemme, mihinkä tilaan se joutuu, varsinkin kun otetaan sitten vielä mukaan kaikki ulkoiset tekijät, jotka ovat kaikkea muuta kuin edulliset. Tänään olemme puhuneet jo Merkosurista, Brasiliasta, Merkosur vapakauppasopimuksen vaikutuksista. Kaikki nämä ovat niitä aiheita, joista meidän on keskusteltava täällä maatalousvaliokunnassa. Euroopan parlamentissa ei ole kovin suurta ymmärrystä YMPlle. Siitä puhutaan yleensä vain silloin, kun äh, on ongelmia, kun on joku kriisi tai kun äh, jotain tuotetta ei ole saatavilla ajallaan. Tällöin yhtäkkiä kaikki ovatkin äh, maatalouden ystäviä. Muistan sellaisenkin tilanteen, kun joku kysyi, että no mitä te YMPssä nyt sitten vielä mm, tarvitsisitte, jotta voimme huolehtia elintarviketurvallisuudesta. Tuo kysymys esitettiin oikeastaan vain, että saataisiin hiukan rauhaa. Tässä nyt pääsihteeri minua muistuttaa siitä, että puheaika oli kortilla. Ja nyt annetaankin sitten komission, komission edustajalle puheen vuoro. Minä tottelen pääsihteeriä ja vaikenen, joten Agri-pääosaston edustajakomissiosta, olkaapa hyvä. Thank you, Chairman. Don't worry, I will be brief. And, uh... <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluamme kiittää kahta professoria tehdystä tutkimuksesta ja Euroopan parlamenttia tästä katsauksesta – liittyen tiedonantomme. Aivan lyhyet kommentit. Ensinnäkin ajoituksesta ja menettelystä ja toiseksi tämän tutkimuksen sisällöstä. Kun tämän 29. päivä marraskuuta esitellyn tiedonannon sisältöön perehdyimme, niin emme halunneet eriyttää sitä erillisiksi asiakirjoiksi. Nekin tulee ottaa huomioon, mutta ne julkaistaan sitten myöhemmin. Useampi viikko tämän jälkeen esitimme asiakirjan viherryttämistoimista. Sekin on tärkeää muistaa tässä keskustelussa. Ja sitten Maailmanpankki esitteli mielenkiintoisen tutkimuksen YMPn tuloksesta ja sen vaikutuksesta sosiotaloudellisiin kysymyksiin kun laadimme tätä tiedonantoa ja pohdimme analyysiä ja näyttöä, niin on syytä ottaa huomioon myös nämä muut asiakirjat. Kyseessähän on käynnissä oleva prosessi. Joku sen viikon kuluttua esitämme lainsäädäntöesityksemme ja haluamme todeta kaikille, että komissio lainsäädäntöehdotusten yhteydessä esittelee täyden vaikutusarvion. Siinä on mukana eri skenaarioita ja paljon tieteellistä näyttöä, joka varmasti rikastuttaa tätä keskustelua. Antaa paljon ajattelemisen aihetta näihin keskusteluihin. Vaikutusarvio sisältää myös lukuisia liitteitä. Mukana on yksi liite, jossa analysoidaan julkista kuulemista, eri instituutioiden yhteen, yhteistyötä, toimintaa ja tätä prosessia. Nyt puhumme tiedonannosta viime marraskuulta ja arvioimme tiedonantoa ja saman aikaan kuitenkin moni asia on kehittynyt edelleen. Tutkimuskaan ei ole vielä aivan lopullisessa vaiheessa. On, olisi hyvä, jos ottaisitte kaikki nämä seikat huomioon, jotta saamme vieläkin vankemmalla pohjalla olevan analyysin. En nyt mene yksityiskohtiin sisältökysymysten suhteen. Sitten kun saamme lopullisen version, niin voimme analysoida sitä sitten paremmin. Olemme valmiita odottamaan jonkin viikon, jotta päästään sitten kattavaan keskusteluun komission ehdotuksista. Tutkimushan äh, ei ole ehdotus, vaan äh, se on nimenomaan tiedonantoon pohjautuva tutkimus. Tiedonannossa ehdotettiin tiettyjä ajatuksia tämän keskustelun tueksi, mutta lainsäädäntöehdotukset sitten esitetään joku sen viikon kuluttua ja niissä otetaan huomioon myös Euroopan parlamentin ja muiden toimijoiden kannat viime kuukausilta. Sitten professorien analyysiin. Yleisesti emme kiistä äh, analyysiä haasteista. Meillä on taloudellisia haasteita edessämme. Näihin näkemyksiin voimme hyvinkin yhtyä, yhtyä. Lisäisin kuitenkin muutaman pienemmän seikan, jossa on hieman erimielisyyttä. Kritiikki, jota esititte siitä tavasta, jolla eh, suhtaudumme suorien tukiin. Tästä esityksestähän me näimme sen, että näkemyksenne on hieman kapea siitä roolista, mikä suorilla tuilla on maataloustoiminnassa. Suorat tuet eivät ole pelkästään tulotukea, vaan kyse on myös siitä, että taataan tietyn tasoinen ympäristönsuojelun taso. Kyse on taloudellisen ja ympäristöulottuvuuden integroinnista, joka on otettava huomioon. Jos analysoimme suoria tukia pelkästään talouden näkökulmasta, Nythän keskustellaan esimerkiksi kotitalouksien tuloista ja tuottavuudesta. Jos toimimme vain talouden pohjalta, niin sitten kokonaiskuva hämärtyy. Tällä on myös tärkeä yhteys vihertämisen rooliin ja eh, tulevan ympäristön rooliin. Me olemme vakuuttuneita siitä, että suorat tuet on säilytettävä juuri siitä syystä, että toisaalta totta kai taataan viljelijöiden tulotaso, mutta se on myös väline taata ympäristön suojelun taso. Sitten usein otteeseen sekä keskustelussa että tutkimuksessa viitattiin nuoriin viljelijöihin. Se on selkeä prioriteetti, painopiste komissiolle. Haluaisin tähdentää, että tiedonannossa ja myös eri puheenvuoroissa täällä Euroopan parlamentissa, teidän mietinnössänne korostettiin sitä, että nuoria viljelijöitä on huomioitava molemmissa pilareissa. Meillä on nyt tämä suuri haaste, joka liittyy sukupolvien kiertoon. Eli tässä keskitytään molempiin pilareihin ja tarpeeseen saada johdonmukaisuutta ja synergiaa pilareiden välille. Tarvitaan myös jäsenvaltioiden toimia. Ja sitten vielä yksi kommentti yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista. Se mainittiin tutkimuksessa ja myös keskustelussa. Tämä uusi niin sanottu delivery model komission kehittelemänä sisältää tietyt turvatoimet, jotta todella yhtäläiset toimintamahdollisuudet säilytetään. Kenties voin tarjota tästä esimerkin, joka selkeyttää tilannetta. Jokuhan mainitsi jo tuotantoon sidotun tuen ja sen, että ei ole tiettyjä rajoituksia. Tämä on oikein hyvä esimerkki. Nykyisessä YMPssä tuotantoon sidottu tuki päätetään jäsenvaltioissa ja siitä ilmoitetaan komissiolle sääntöjen mukaisesti, mitä asetuksissa määrätään. Eli kyse on ilmoituksesta. Komissio ei hyväksy niitä päätöksiä, joita jäsenvaltiot tekevät tästä tuesta. Jatkossa, kun tehdään näitä päätöksiä, niin ne sisällytetään jatkossa strategiseen suunnitelmaan, eli komissiolla on tietty rooli sen suhteen, mitä jäsenvaltiot haluavat tehdä tuotantoon sidotun tuen kohdalla. Tämä pätee myös tiettyihin ympäristövaatimuksiin. Viherryttämisessä on paljon poikkeuksia ja jäsenvaltiot käyttävät tiettyjä poikkeusmahdollisuuksia ja ilmoittavat niistä komissiolle, mutta komissio ei tätä tietenkään hyväksy. Sille vain ilmoitetaan. Jatkossa nämä elementit ovat osa YMP-suunnitelmaa. Osaltaan komissiolla on parempi mahdollisuus seurata, äh, mitä jäsenvaltiot tulevassa YMPssä aikovat tehdä. Halusin nämä seikat nostaa esille, jotta keskustelu selkeytyy. Me olemme valmiita jatkossakin seuraamaan keskustelun etenemistä ja kunhan tutkimus valmistuu, niin mielellämme sitten käymme näkemysten vaihtoa arvoisien professorien kanssa lainsäädäntöehdotusten kanssa tarjoamme myös vaikutusarviot, joissa sitten saadaan lisää analyysiä, dataa ja skenaarioita. Olemme vakuuttuneita siitä, että niistä on hyötyä sekä tutkijoille että myös poliitikoille jatkokeskusteluissa. Kiitos. Bardzo dziękuję panu za wyjątkowo trafne... Kiitokset teille tästä erittäin osuvasta ongelmakuvauksesta. Ensimmäistä kertaa komission edustaja sanoo äänen, että komission toimivalta strategisten suunnitelmien suhteen tulee lisääntymään. Itse en tästä ole kovinkaan huolissani, sillä jos jäsenvaltio ei pysty perustelemaan äh, maksuja, niin sitten niitä ei pidetä tarpeellisena. Eli komissio tulee äh, toteuttamaan tämän sisältökriteerien pohjalta ja jäsenvaltiot voivat sitten omille toimilleen esittää perusteluja ja on koko joukko erilaisia esimerkkejä miten tämä voidaan toteuttaa ja teidän vaikutusarvionne tulee tietenkin olemaan tässä hyvin merkittävä. Ja nyt kaksi virastamme saavat vielä puheenvuoron kumpikin viisi minuuttia. Kumpi haluaa aloittaa? Viisi minuuttia kummallekin siis. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla tätä, kuunnella tätä keskustelua. Se oli kyllä hyvin virkistävää ja ehkä lähtisin liikkeelle siitä, mitä komissio sanoi kyllä olette aivan oikeassa. Komissio ehdotuksensa perustaa oikein erinomaisille arvioille, muun muassa meidän arvioillemme vierittämistoimista. Kyllä, kyllä. Tämä on siis todella eh, todistusaineistoon perustuvaa toimintaa. Ja mitä suoriin tukiin tulee, kuulin mitä sanoitte, mutta jos meidän tulee hyväksyä tämä, se, että tämä valtava summa, joka menee suoriin tukiin, Kiinaa uuden ehdollisuuden kautta hyödyttää myös ympäristöä, niin meidän täytyisi kyllä sitten nähdä, että miten tätä on vaikea nähdä, mutta mielellämme autamme teitä kehittelemään tätä, kunhan se saatavilla on, mutta tässä vaiheessa mm, olen kyllä vielä jossain määrin varovainen, kun en tätä nyt voi tietenkään voi arvioida. Yhtenäistoiminta edellytykset on tärkeä seikka, jonka myös edustaja Dorfman mainitsi. Eli, eli voivatko nämä suunnitelmat äh, ottaa huomioon eri olosuhteet, äh, kattavuuden, mm, priorisoinnin ja muiden äh, osa-alueiden suhteen. Nyt minulla on sellainen vaikutelma, että jos jotkut tavoitteet ehkä eivät kylliksi ota ympäristöä huomioon, ja jos ne sitten sitten tässä monimutkaisessa tulopuolikuviossa kuviossa eivät priorisoidu, niin sitten ehkä tässä voisi viherryttämistoimen kautta tulla ää, mahdolliseksi tällainen tietynlainen ring fencing-malli. Kun puhuttiin ää, ikään kuin äh, tällaisesta jännitteestä ympäristön ja äh, viljelijöiden äh, tulotason välillä, niin, niin on koko joukko toimia, joiden kautta voidaan parantaa tuloja, kun puhutaan tuen sitomisesta tuotantomääriin, puhutaan kiertoviljelystä, käyttää eri lajien äh, viljelemisestä ja sitten vaikkapa äh, valkuaisainekasvien kasvattaminen äh, voi olla tässä erittäinkin hyödyllistä ympäristön kannalta ja niin edelleen. Sitten täällä kysyttiin useankin otteeseen, että onko tässä jotain uudelleen tarkastelumahdollisuutta tota, Kyllä, mutta kyllä se aika paljon vaatii kyllä sitten mielikuvitusta ja tietenkin paljon työtä, jos kaikki ovat eh, strategisten suunnitelmien kautta mukana. Mutta kyllä eh, tieto ja taidot, näiden välittäminen eh, kautta Euroopan viljelijöiden välillä – ja instituutioiden välillä on tarpeen, jotta voidaan tehdä ne päätökset, jotka todella hyödyttävät kaikkia. Täällä puhuttiin alueista. Kyllä tämä, nämä strategiset suunnitelmat ovat aika paljon monimutkaisempia niissä jäsenvaltioissa, joissa on osavaltioita, mutta esimerkiksi Saksassa on selkeä toimivalta jako siellä Ähm, liittovaltio on vastuussa ykköspilarista, osavaltiot kakkospilarista. Kyllä tämä vaatii tiettyä tasapainottelua ja prosessiin täytyy tietenkin äh, investoida aika paljon äh, poliittista pääomaa ja myös kapasiteettia. Eli kyllä äh, tätä kannattaisi ehkä harjoitella ennen kuin se sitten toteutetaan. No niin, tässä ehkä se, mihin minä osasin tässä vastata ja nyt kollegani voi vielä jatkaa sitten ja vastata loppuihin kysymyksiin. Rapport qui va venir. Euh, Kiitos. Haluamme raportissa käsitellä varsin teknisiä kysymyksiä, emmekä niinkään esittää kovasti henkilökohtaisia näkemyksiä, mutta meiltä useaan otteeseen tivattiin näkemyksiämme. Näin ollen haluan esittää näin suullisesti hieman subjektiivisemman näkemykseni. Kysymyksiä esitettiin useita siitä, onko komissiolla nyt tässä tiedonannossa todellista visiota. Eikö tässä ole vaarana se, että on liikakin toissijaisuutta ja vähemmän yhteinen maatalouspolitiikka? Minusta tämä on todellinen riski. Olen täysin samaa mieltä Castron kanssa, aivan erityisesti ja muidenkin kanssa että täytyy katsoa, mistä me tulemme. Ministeri Barnier aikoinaan pyrki siihen, että saisimme yhteisen näkemyksen maanviljelyksestä, maataloudesta. Eli todettiin, että meillä ei ole ainakaan kymmenen vuoteen ollut enää yhteistä näkemystä yhteisestä maatalouspolitiikasta. Pitää paikkaansa se, että komissio on antanut jäsenvaltioiden hoidettavaksi kaikki ongelmat kaikki vaikeat, äh, kallishoitoiset kysymykset on tavallaan siirretty jäsenvaltioille. Ja tämä on suuri riski kyllä tulevaisuuden kannalta, jollei ole ainakin yhteisiä puitteita, jotka ovat varsin tiukat, yhteiset puitteet, äh, silloin kun puhumme yhteisestä hyvästä, eli ympäristöstä. Tämä näkyy myös komission ehdotuksessa. Kenties tämä sitten hyödyt, käyttää kaikista konservatiivisimpia voimia. Jotkut haluavat laittaa kaiken rahan investointeihin, toiset taas suoraan tukiin. Yhteinen maatalouspolitiikka on sitten vähemmän yhteistä. Haluaako eurooppalainen veronmaksaja maksaa jatkossakin sellaisesta politiikasta, jossa ei ole juurikaan eurooppalaista lisäarvoa? Tämä on todellinen vaara. No sitten tuottavuus ja ristiriita, joka voi syntyä sen suhteen, että sanotaan, että halutaan kestävämpää maanviljelystä ja toisaalta tuottavuutta. Ei tässä välttämättä ole ristiriitaa. Tuottavuus on ihan suoraan laskettavissa. Tuottavuutta voidaan lisätä myös niin, että, että panosta pienennetään. Voimme päästä sellaiseen maatalouteen, niin kuin ranskalainen tutkija jokunen vuosi sitten sanoi, joka on säästeliämpää ja tuottelijampaa ja joka, joka kestää kriisit paremmin. Eli tämä on rohkaiseva näkemys, mutta en usko, että meillä vielä on aivan tällaista yhteistä puitteistoa, jonka pohjalta voisimme rohkaista etenemistä tähän suuntaan. No sitten edustaja Mänkines ja jotkut muutkin puhuivat siitä, miten tärkeitä suorat tuet ovat. Ja tämä vaikuttaa myös viljelijöiden tuloihin. Täytyy myös muistaa se, että suorista tuista riippuvuus on ikään kuin endogeeninen ilmiö. Ajattelen tässä aluetta, jolla itse työskentelen. Se on saanut paljon tukea Ranskan politiikan kautta 50 vuoden ajan. Eli vuoristoalueille, viljelyalueille on annettu tukea. Kantalissa on hyvin matala, matala tai vähän viljelymaata, paljon, ei vaan vähän vesistöjä ja joskus hehtaarituki on ollut jopa 10 000. Eli täytyy ottaa huomioon se, että maksutason aleneminen johtaa väistämättä siihen, että tulotaso laskee. Toki tiettyjä sopeutustoimiakin voi olla, eli, eli täytyy saada dynaamisempi malli aikaiseksi. No sitten tarve saada yhteiset ympäristötoimien puitteet. Tässäkin nykyehdotuksessa on se vaara, että toimitaan vain viherryttämisen kautta, vaikkakaan se ei ole toiminut aivan niin hyvin kuin ajateltiin. On puhuttu vihreistä maksuista ja viherryttämisestä kaikissa jäsenvaltioissa vuoden 2013 ehdotuksessa. Varoja tässä on. Me emme vielä tarkkaan tiedä, mitkä ovat ne ehdot, joita ensimmäiseen pilariin asetetaan, mutta kyllä tässä on aivan oikea vaara, että otetaan ikään kuin takapakkia. Może czasami trzeba zrobić krok wstecz. Niin. Joskus ehkä on kyllä tarpeen tosiaan, niin loppuu elämäkin näillä alueilla. Siihenkö me pyrimme? Useimmat meistä ja joskus sitten sanotaan, että veronmaksajat eivät ole valmiita maksamaan tällaisesta politiikasta, mutta kun kansalaiset tietävät, mistä maksaa, eikä niin kovin kapea katseisesti. Myös ympäristöpolitiikan kannalta on tärkeää, että kaikki asian eri... Lämpimät kiitokset vielä kerran teille. Ja jäämme todella odottamaan äh, sitten sitä teidän äh, lopullista raporttianne toista kaikki pääluokat. Niin kuin tiedätte, Edustaja Luis Valkarsel Siso on valmistelijamme. Hän on parlamentin EPP-ryhmästä, eli siis meillä on kaksi yhteisesittelijää. No niin, meillähän on äh, perinteenä se, että budjettivaliokunnan esittelijän Viottin, joka saa heti puheenvuoron Kuitenkin äh, ennen häntä vielä, kuinka paljon puheaikaa sitten riittää kullekin. Edustaja Valkarse, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos. Aivan ensiksi haluan esittää äh, kiitokseni ja tervetuloa toivotukseni esittelijä Viottille valiokuntaan. Tärkeä aihe. Meidän alamme, maatalousala, on kärsinyt äh, hintaheilahteluista äh, ja väärinkäytöksistä elintarvikkeiden tärkeä aihe. Meidän alamme, maatalousala, on kärsinyt äh, hintaheilahteluista ja väärinkäytöksistä elintarvikeketjussa mm, hyvin vahvasti viime vuosina. Samoin sitten maaltapako on ollut merkittävä asia viime vuosi 2019 jälkeen ja olen todella huolissani siitä, mihinkä yhdistyneen kuningaskunnan eroneuvottelujen epäonnistuminen voisikaan johtaa. Joten ilmaisen tässä huolenaiheeni. Itse asiassa monien vuosien ajan jo merkittävistä hintaheilahteluista Eh, ja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä olisi äärimmäisen tärkeää puuttua tähän asiaan. Sitten haluaisin tässä keskustelussa keskipitkällä aikavälillä olisi äärimmäisen tärkeää puuttua tähän asiaan. Sitten haluaisin tässä keskustelussa todeta, että komission ehdotuksen tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä hylkään aivan täysin. Siinähän 5 eh, prosentin verran leikataan yhteiseltä maatalouspolitiikalta. Katson, että eh, Euroopan unionin tulee säilyttää yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus vähintäänkin nykytasollaan. Se on kärsinyt leikkauksista jo aiemmin. Me tarvitsemme viljelijöitämme ja heihin on kohdistunut viime aikoina paljon uusia vaatimuksia, muun muassa ympäristö kysymysten johdosta. On äärimmäisen tärkeää, että viljelijämme jatkavat toimintaansa, että maaseutumme pysyy elävänä ja että meillä on oma elintarvike tuotanto. Nämä budjettileikkaukset eivät ole hyväksyttäviä. Tämä on pääviestini budjettiesittelijälle. Kiitoksia. Nämä puheenvuorot ja sitten voitte vielä vastata niihinkin. Olkaa hyvä. E, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa valiokunnassa tästä ystävällisestä vastaanotosta. Minulla ei ole montakaan minuuttia aikaa. Täytyy mennä vielä toiseen valiokuntaan esittelemään talousarviota, eli pahoittelen tätä jo nyt. Kaksi seikkaa kuitenkin aivan lyhyesti. Haluan esittää onnitteluja valiokunnalle ja kollega Dorfmannille tämän aamun mietinnön hyväksymisestä. Sehän käsittelee YMPn uudistusta, tärkeää aihetta, jota tulee tukea uskon, että tätä kautta saamme tukea myös budjettityölle. No sitten metodologian näkökulmasta aivan erityisesti Toistan saman, minkä olen todennut muissakin valiokunnissa. Nyt tämä on tärkeä kuuntelemisen paikka minulle. Nythän meillä ei ole vielä talousarvioehdotustakaan kuin vaikka minulle. Nythän meillä ei ole vielä talousarvioehdotustakaan komissiolta. Se tulee vasta sitten 23. päivä toukokuuta ensi viikolla puhumme pikemminkin hypoteesien pohjalta, emme niinkään konkreettisten faktojen pohjalta. Minun aikomukseni, aivan niin kuin edeltäjienikin aikomus tässä tehtävässä, tärkeässä tehtävässä yleisesittelijänä, on se, että voisimme päästä mahdollisimman suureen yhteiseen näkemykseen koko parlamentissa. Ei pelkästään poliittisesti, Luonnollisesti meillä on eri poliittisia ryhmiä, jotka tulisi saada kootuksi yhteen, mutta myös institutionaalisesti haluamme saada kaikkien valiokuntien tuen, jotta saamme todella vastauksia kaikkien valiokuntien esittämiin kysymyksiin. Haluan kiittää teidän esittelijänne hänen puheenvuorostaan. Olen pyrkinyt kirjaamaan suuntaviivoihin joista äänestimme maaliskuussa, myös sen, miten tärkeää on tukea yhteistä maatalouspolitiikkaa viivoihin, joista äänestimme maaliskuussa, myös sen, miten tärkeää on tukea yhteistä maatalouspolitiikkaa. Se on maatalousmarkkinaunionin oinen seikka. on se, miten tärkeää on tukea maataloutta myös rahoituksen ja budjetin muodossa. Haluamme säilyttää alan, joka on aivan oleellinen talouden näkökulmasta koko. Brexitillä ei ole suoria vaikutuksia vuoden 2019 talousarvioon, mutta meidän tulee tehdä hyvää yhteistyötä valiokunnan, maatalousvaliokunnan kanssa. Tässä talousarviossa, jotta voimme tarjota hyvät näkymät myös yksiä, kun kyse on MFFstä. Täytyy tehdä hyvää työtä näissä maanviljelysaiheissa, ympäristöaiheissa tämän budjetin yhteydessä senkin takia, että voisimme korjata ne seessä tämän budjetin yhteydessä senkin takia, että voisimme korjata ne se. Edustaja Erdos ensimmäisenä. En... Ongelmaan. Unkarissa on ongelmana ja Tsekki, Slovakia, Romaania, Puola ja Unkari ja Balkanin maat ovat olleet ongelmisia tätä ehdotusta. Pani Posseu Katainen. Edustaja Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin ensi vuoden budjetti on, on maataloussektorille tärkeä, vaikka tietysti yleinen mielenkiinto ja, ja keskustelu yleiseurooppalaisella tasolla kohdistuukin enemmän monivuotisiin rahoitus- kehyksiin. Maatalousbudjetin on todellakin pysyttävä vähintäänkin nykyisellä tasolla. Tiedetään viljelijöiden tukala tilanne. Emme voi vain hiljaisesti hyväksyä sitä, että viljelijöiden tulotaso on vain noin 40 prosenttia muiden sektoreiden keskiarvosta. Budjetissa on erityisen tärkeää pitää huolta epäsuotuisilla alueilla maanviljelyä harjoittavista tuottajista ja asetettava lisää ehdollisuutta eläinten hyvinvointiin ja tuotteiden laatuun. Ja jos me haluamme pitää huolen maatalouden tulevaisuudesta, on panostettava kilpailukykyyn, nuoriin viljelijöihin ja kaikenlaisiin uusiin innovaatioihin. Haluan lisäksi nostaa esille maitomarkkinoiden tilanteen ja tästä erikseen kaksi asiaa. Meidän on tulevan vuoden budjetissa huomioitava edelleen Venäjän tuontikieltoon liittyvät ongelmat. Tuontikielto ei voi olla uusi normaali, joka vain hyväksytään ja johon EUn budjetti ei millään tavalla reagoi. Maidon tuottajahinnan kehityksestä voi nähdä, että erityisesti muun mm. muassa Suomen ja Baltian maidon tuottajat näistä alhaisista tuottajahinnoista edelleen. Vientiponnisteluja on tehty aivan, aivan kiitettävästi, mutta uutta Venäjän kokoista vientimarkkinaa ei vaan löydy. Tämä ei ole kuitenkaan ainut asia. Maitomarkkinoiden ylikuumeneminen, erityisesti maitojauheen intervention myynnin seurauksena, on laskenut tuottajahintoja monissa, monissa maissa. Meidän on ehdotettava tulevaan EUn budjettiin lisätukea maitomarkkinoiden ylikuumenemisesta ja Venäjän vastapakotteista vahinkoa kärsineille maidontuottajille. Ja on myös tarvittaessa uudistettava kriisinhallintamekanismia tässä yhteydessä niin, että sen käyttö ei laske vastaanottavien tilojen muita tukia. Kiitoksia. Professor De Castro. Nopeasti. Haluan kiittää siitä, miten Esittelijämme on jo ennakoinut kannanottojamme ja myös yleisesittelijä Viotti totesi, että maatalousvaliokunnan tulee puolustaa yhteisen maatalouspolitiikan budjettia. Tässä valiokunnassa haluamme tai vaadimme aina vain enemmän viljelijöiltä viherryttämistä äh, ja sen sellaista. Eli uusia ponnisteluja vaaditaan, esitetään uusia velvoitteita viljelijöille, mutta samanaikaisesti vaarana on se, että budjettia leikataan. Ja toinen seikka, mehän tiedämme hyvin sen, että leikkaukset osaltaan liittyvät Brexitiin. Eli miksi? Miksi viljelijöiden täytyy maksaa tällaisesta legitiimistä päätöksestä, jota Englannin kansalaiset ovat tehneet? Eli me annamme viljelijöille uusia tehtäviä ja samanaikaisesti annamme heille vähemmän resursseja. Kiitos de la Comisia de Dezvoltare Regională și acolo... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, mm, deve, että mistä me leikkaamme. Ja nyt mielestäni meidän tulisikin pyrkiä tämä ihan viimeinen loppu suora saada kunnialla hoidettua jäsenvaltioiden kohdalla. Jos jotkut jäsenvaltiot äh, maksaisivat enemmän talousarvioon, niin ongelma ei olisi. Kun puhutaan näistä leikkauksista, viime viikolla olin Romaniassa, tapasin 400 maata äh, tukea ja me tarvitsemme kyllä sellaisen järjestelmän, joka äh, sallii tuen niin pienille kuin suurillekin tiloille jäädä sinne. Sitten edustaja Andrieu. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. kun ajattelemme talousarviota 2019, sitä valmistellaan nyt MFFn kanssa rinnan. Budjetissa on tunnustettava se, minkälainen haaste meillä on edessämme elintarvikkeiden tuotannon alalla. Nyt paineet vain näyttävät kasvavan, eli budjettia leikataan jatkuvasti. Ja kuitenkin budjetilla pitäisi pystyä jollakin tavalla rauhoittelemaan maatalouspiirejä, toimijoita. Sitten tämä Venäjän vientikielto, sekään ei näy tässä budjetissa. Minun huoleni on kyllä suurempi, ja Paolo tähän jo viittasikin, eli Brexit 2019 maaliskuun lopussa yhdistynyt kuningaskunta ei ole enää jäsen, ja on kovin vaikea arvioida, minkälaiset vaikutukset tästä sitten reaalisesti syntyvät. Minä tunnen erityisesti liha-alaa ja siellä on hyvin tiukat velvoitteet. Vuonna 2019 tämä kysymys varmasti tulee eteen, eli kriisi äh, on päällä ja tätä äh, ongelmakenttää ei ole otettu huomioon. Me tarvitsemme äh, sellaisen budjetin, että mm, kaikki ei sitten kaadu päälle. Tilanne on varsin dramaattinen maa viljelyksessä tältä osin? Komission äh, edustaja, äh, johtaja Hoisler, olkaa hyvä. for uh, giving me... Kiitos puheenjohtaja 27 ja varmasti ette nyt odota, että vastaan niihin kysymyksiin, koska varmasti voimme sitten tehdä tämän paremmin selkeästi sanottuna talousarvio vuodelle 2019 ja se ehdotus, jonka teemme, pohjautuu 28 jäsenvaltiolle. Me tarkastelemme tarkkaan kehitystä, joka liittyy näihin vaikeisiin neuvotteluihin. Jos nyt sitten vielä jää jotain epäselvyyksiä vuodelle 2019, niin komissio voi tehdä sitten korjaavan talousarvion, jos se on tarpeellista. Eri tänään pohjaamme suunnitelman 28 jäsenvaltiolle, mutta jos jotain tapahtuu, niin sitten komissio voi tehdä tarvittavat korjaukset budjettiin. Toki keskustelemme tästä parlamentin ja neuvoston kanssa. Sitten toiset huomiot keskittyvät sitten Venäjään. No, meidän analyysissämme olemme toiset huomiot keskittyvät sitten Venäjään. No, meidän analyysissamme olemme tulleet siihen tulokseen, että tämä tapahtui neljä vuotta sitten että elokuussa 2014 ja löytää uusia ratkaisuja, että päästäisiin normaalitilanteeseen. Mitä budjettien vuodelle 2019 tulee, niin tässä ei ole mitään erityistoimia liittyen sitten näihin Venäjä-sanktioihin. Sitten kolmas elementti ei ole pohjaa millekään erityistoimille, mutta jos on seurauksia sikaruton vuoksi tai anteeseen. Meillä on kriisireservi, kriisivaraus vuodelle 2019. Tämä... Kiitoksia. jos hänellä on siihen tilaisuus ja tämän jälkeen sitten vielä meidän valmistelijamme Birki. Kiitos puheenjohtaja niin kuin oletinkin tässäkin tapauksessa, oli hyvin tärkeää osallistua kokoukseen ja kuunnella niitä teknisiä ja poliittisia kommentteja, näkemyksiä. Jokaisessa aiheessa Tämä on hyvin tärkeää, että maatalousvaliokunta joko virallisesti tai epävirallisesti on jatkuvassa yhteydessä minuun näin ymmärrän paremmin budjetin erityispiirteet. Vastaisin oikeastaan nyt poli- Minä pyydän teiltä tukeanne nimenomaan poliittisesti, myös yhteyksissäni jäsenvaltioihin. Sitten kun mennään lokamarraskuulla sovitteluun kolmikantaan, niin siellä vastassa on neuvosto, joka nyt neljän sovittelun kokemuksella sanottuna – toteaa, että tietyt menot ovat niin tärkeitä ja tietyt investoinnit ovat niin tärkeitä. Eli nyt pyydän kaikkia kollegoita budjettivaliokunnassa ja muissakin valiokunnissa kääntymään omien hallitustensa ja kansallisten parlamenttien puoleen, jotta he selittäisivät, miten tärkeää on investoida unionin budjettiin. Haluan kiittää teitä oikein kovasti ja tapaamme taas pikapuolin. Komentarz niin, maatalous tietenkin riippuu kovasti myös esimerkiksi ilmastoolosuhteista ja että tiettyihin viittasi tähän. Hän mm, nosti esiin esimerkin Venäjän saarosta. Eli todella maataloustuotanto on hyvin riippuvainen muun muassa ilmastosta ja hyvin Äh, altis kriiseihin, niin tämä täytyy ottaa huomioon myös riskianalyysissä, koska näin voidaan tarvita. Äh, kiitos, kiitos puheenjohtaja. Todella ennen kaikkea haluan nyt kiittää niin äh, budjetin yleisesittelijää mm, herra Viottia kuin kaikkia muitakin, jotka esittivät tällä puheenvuoroja, koska minun mielestäni näin me olemme nyt pyrkineet tekemään tästä tulevasta budjettimietinnöstä mitä parhaimman määräaikatarkistusten jättämiselle. Muuten oli huhtikuun lopussa, niitä tuli 44. Ja on koko joukko ajatuksia, jotka nousivat esiin myös tässä iltapäivän keskustelussa. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että saamme aikaan tasapainoisen tekstin, sellaisen tekstin, joka pyrkii todella siihen, mikä on meidän sydämen asiamme, eli maanviljelijöidemme puolustamiseen. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että kaikissa eri toimielimissä teemme kaiken mm, vallassamme olevan mm, maatalouden puolesta. Tätä en epäile hetkeäkään. Ajatellaan vaikkapa mm, tätä Venäjän tilannetta, ajatellaan tiettyä epäileväisyyttä, Eh, epäröintiä liittyen eri tukiin. Itse viime perjantaina Mursiassa omalla mm, alueellani tapasin maanviljelijöitä ja puhuimme, että me emme todellakaan voi edes tietää, mitä voi tapahtua nyt sitten myöskään meidän maataloustukiemme suhteen ja ajatellaan tuota Venäjän vetoa ja sitten 2019 mm, talousarvio nyt tietenkin käsitteillä. Äh, entä sitten, jos äh, loppujen lopuksi Brexit-neuvottelut kariutuvat. Tähänkään ei vielä mitään vastausta ole olemassa. Eli epävarmuus, epävarmuus on aina kaikkein pahinta kaikessa taloustoiminnassa, niin myös äh, maa taloudessa. Ja silti maatalous äh, on jo luonteeltaan sellaista, että siihen liittyy niin kovin monia epävarmuustekijöitä. Ja tällä hetkellä ainakaan tässä ja nyt emme pysty antamaan vastauksia eri huolenaiheisiin, äh, eri konkreettisiin kysymyksiin. Eikä kaikkiaan ole tarjolla konkreettisia vastauksia tässä ja nyt. Kiitos. Kiitoksia. Kiitokset äh, valmistelijallemme ja budjettiesittelijälle. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Niin kuin tiedätte, komissio on tehnyt ehdotuksen äh, äh, kyse epäterveistä kaupan käytännöistä. Tätä asiaa on käsitelty jo pitkään ja olemme jo pitkään pitkään odottaneet komission ehdotuksia ja olemme vaatineet jo hyvin pitkään komission eh, jäsentä ja komissiota ryhtymään EU-tason lainsäädäntötoimiin epäterveiden kaupan käytäntöjen eh, torjumiseksi. Meillä on yhteismarkkinat, siksi jäsenvaltioiden yksittäiset toimet eivät riitä, vaan tarvitaan yhteisiä Euroopan unionin tason toimia. Slovakia puheenjohtajakaudellaan teki jo paljon, sai paljon aikaan. Tuolloin perustettiin myöskin työryhmä. Sen perusti komissionäisen Hogan. Ja tämän lisäksi IMKO-valiokunta on tehnyt mietinnön. Ja Tuolloin ähm, Jalova McGuinness oli meidän valmistelijamme, joka teki meidän lausuntomme tuohon IMKON mietintöön. Nyt kuitenkin äh, puheenvuoron saa tämän aiheen esittelijä, herra De Castro. Ja tässä välissä muuten toivotan tervetulleeksi myös äh, komission edustajat. Komissiolla onkin siellä vahva joukko Äh, täällä nyt paikalla ja tämä on hyvä asia. Kertoo siitä, että meillä on valiokuntamme ja komission pääosaston välillä oikein erinomaiset suhteet. On tärkeää, että kuuntelemme toisiamme. Ja nyt esittelee De Castro. Kiitos puheenjohtaja. Tarvitsen tähän vain muutaman minuutin kollegoiden huomiota. Minäkin haluan korostaa aivan niin kuin puheenjohtaja, että Kyse on hyvästä ehdotuksesta, joka on yli kymmenen vuoden työn tulosta sekä tässä parlamentissa että myös komissiossa. Omnibus on ollut myös maatalousmarkkinoiden task force-työryhmä. Kollegat ovat saaneet kovasti inspiraatiota tähän työhön Omnibusin yhteydessä. tällä tekstillä me vielä pidemmälle. Ja täytyy ottaa huomioon se tasapaino, johon maatalousvaliokunnassa on tilanteita jäsenvaltioissa, joissa on jo olemassa eh, normeja näistä asioista. On oltava paremmat määritelmät epäterveistä käytännöistä. Mm, tässä on laajentaa tätä listaa. Ja sitten vielä kaksi seikkaa työohjelmasta. Me aiomme todella ryhtyä heti töihin ja tarkoitus on jo maatalousvaliokunnassa 10. heinäkuuta esitellä tämä mietintö. Voimme huomioida kaikki ryhmien ehdotukset tässä aiheessa. Tarkoitus on välttää sitä, että, että, että ei tarvitsisi sitten satoja tarkistuksia käsitellä myöhemmässä vaiheessa. Eli mietinnössä halutaan huomioida eri ryhmien syyskuussa ja lokakuun täysistunnossa sitten saataisiin täysistuntoäänestys ja neuvottelumandaatti. Meillä on ollut jo kaksi näkemysten vaihtokokousta. Paljon on siis jo tehtykin tähän mennessä konkreettisista toimista, joista todella voimme tehdä johtopäätöksiä. On tärkeää päästä tavoitteeseen niin, että voimme voittaa taistelun, joka nyt on käynnissä. Korostaisin tätä puheenjohtajalle ja sihteeristölle IMKO-valiokunnasta aivan selkeästi. Eli tämä aihe kuuluu aivan selkeästi tähän valiokuntaan. Kenties voin hieman provosoida kollegoita äh, ja he sitten kääntyvät ryhmään äh, puheenjohtajan puoleen. eihän IMKO voi tällä lainsäädäntökaudella tällaista työtä saada edes valmiiksi. Eli tässä on aivan juridisia ja myös poliittisia syitä sille, että tämä valiokunta äh, on tarkistusten määrä ja voimme edustaa kaikkia näkökulmia vielä tämän lainsäädäntökauden aikana. Nyt Äh, vaatinut päätöksen muuttumista. Ja tässä on nyt tosiaan toimivalta kiista käynnissä. Meidän äh, sihteeristömme on kuitenkin äh, esittänyt vahvat perustelut mm, sille, että tämä toimivalta jäisi meille. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät kaksi minuuttia kukin ja muille sitten puolitoista minuuttia puheaikaa. Ensimmäisenä edustaja Mäkkines, olkaa hyvä. Teihin tässä jo viitattiinkin, te tunnette aiheen. I hope I won't take too many lainsäädäntökauden päättymistä. Tämä tietysti vaatii meiltä kurinalaisuutta. Meidän täytyy todellakin pysyä tämän direktiivin Varmasti tästä tullaan keskustelemaan valiokuntien välillä. Ehkä puheenjohtaja voisi kertoa meille sitten, kun tämä asia on ratkaistu. Haluan artiklan 54 pohjalta sitten vaatia osuutta ja onko tämä asia, joka täytyy aikatauluja ja sitten mitä julkisviranomaiset saavat tai eivät saa tehdä kansallisella tasolla. E, myśmy udzielili odpowiedzi e, pani przewodniczącej konferencji przewodniczących komisji. Kyllä Meillä, äh, me olemme antaneet tosiaan, niin kuin sanoin, puheenjohtajakokoukselle selkeän vastauksen. Me viittasimme aikatauluongelmiin äh, tähän toimivalta äh, kysymykseen ja ylipäätään perustelimme asian sisällön mukaisesti tämän myöskin kirjeessämme. Voimme luonnollisesti tätä kirjettä, vaikka se jo lähetettiinkin, niin äh, keskustelun pohjalta voimme sitten vielä lisätäkin perusteluja halutessamme totta kai. Sitten McIntyre. Kiitoksia puheenjohtaja äh, puhtaasti Agri-toimivallasta. Meidän täytyy pitää kiinni tästä. Meidän on pidettävä tästä kiinni ei ole siitäkin syystä, että siitä, että tämä äh, lainsäädäntö halutaan läpi, mitä pikimmin minä varmaan enemmän kuin kukaan muu täällä kaupan käytäntöjen alalla. Ja tämä ehdotus osittain sisältääkin näitä esimerkkejä. Ja minä mielelläni teen esimerk- yhteistyön kotiläksynsä uuden ehdotuksen pohjalta. Olen lukenut hyvin tarkasti komission ehdotuksen ja haluaisinkin lopettaa puheenvuoroni toteamalla, että 94 kuinka tärkeää tämä on. Kiitoksia. Sitten edustaja Hoibus. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Haluaisin tässä tukea herra De Castroa. Tämä on todellakin agri-aihe ja sen pitäisi sellaisena pysyä. Komissio ei ole ottanut tätä oikein huomioon, koska komission ehdotuksessa on kyllä tämä jalostus otettu huomioon, mutta tässä on kuitenkin tällainen vääristymä eh, itse maanviljelijöiden ja jalostajien välillä. Ja tämähän on tämä erityisasema, mikä meillä on. Meillä on paljon maanviljelijöitä, pieniä alueita, jotka sitten eh, eh, vievät yhdelle suurelle jalostajalle. Eli Mm, todellakin haluaisin painottaa, että tämä on Agri-asiakirja, se on kaikkien tärkeintä. En halua tätä laajentaa, en halua, että se ylittää meidän toimivaltuutemme, mutta on ongelma, että meillä on suuri markkinakeskittymä elintarvikealalla. Ja tämän mietinnön avulla sitä ei korjata. Kilpailulainsäädännössä täytyisi muuttua jotain. Mut... Zullo. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Markkinoille että kansalaisille tässä hyvät puitteet. Me tiedämme, että elintarvikeketjussa ymmärtänyt, että oikeastaan haluaisin saada tiettyjä lisää selkeytyksiä vielä mitä me tarkoitamme näillä epäterveillä kaupan käytännöillä? Sieltä löytyy esimerkiksi määritelmä. Ja sitten toinen seikka. Miksi? Tässä näemme kyllä riskejä. Kenties monikansalliset yritykset tästä sitten hyötyisivät No sitten toimivaltuudet ja PK-yritykset aivan erityisesti. Ja jakailijalla on vastuu. Ei voi olla niin, että annetaan lisää hallintotaakkaa PK-yritysten. Kiittää Alden puolesta raportoija De Castroa ansiokkaasta puheenvuorosta ja yhteenvedosta. Olen myös ehdottomasti sitä mieltä, että tämä kuuluu Agrialla on elintarvikeketjulainsäädäntöä, antaa vahvan selkänojan myöskin EU-lainsäädännölle. Harmonisointi on tarpeellista myös sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Tämän direktiivin on kuitenkin vahvistettava tuottajan asemaa elintarvikeketjussa sekä koko marketin, jolla on pääsy tarvittavaan markkinatietoon ja joka voi käyttää myös sanktioita. Pelkkä viranomaisen olemassaolo jo tervehdyttää elintarvikemarkkinoita. Jäsenmailla on oltava myös riittävä soveltamisvara, kansallista soveltamisvaraa. Myös viranomaisten raportointimenettelyn tulee olla sel- selkeä. Ja myöskin tällaisia parhaita käytäntöjä on viisasta jakaa jäsenmaiden kesken. viimeisenä asiana tämän direktiivin tulisi koskea suurempaa joukkoa yrityksiä meidän on harkittava soveltamisalan laajentamista kattamaan elintarvikkeiden myynti pieniltä yrityksiltä myös vähintäänkin keskisuurille yrityksille. Esimerkiksi pienissä jäsenmaissa direktiivi nykymuodossa koskisi vain hyvin rajoitettua määrää ostajayrityksiä. Kiitoksia. Edustaja Kasi. Kiitoksia puheenjohtaja. Agrin äh, kannattaa hoitaa tämä mietintö vain siinä tapauksessa, että sitten käytämme tilaisuutta hyväksemme ehdotuksen vahvistamiseksi. Houkanhan oli täällä vieraana ja kertoi yksityiskohdista. Minä kysyin häneltä, miksei hän ole tehnyt vahvempaa ehdotusta ja hän kertoi pyrkivänsä sellaiseen ehdotukseen, jota yhteislainsäätäjät voivat sitten puolestaan vahvistaa. Minä itse katson, että komission strategian tulisi öö, olla toisenlainen, mutta nyt ottakaa meidän haasteensa vastaan ja vahvistakaamme sitten tätä ehdotusta, eli vahvistakaamme viljelijöiden suojelemista epäterveiltä kaupan käytännöiltä nykyehdotus tällaisena mielestäni ei anna meille takuita, jotka ovat aivan välttämättömiä vähimmäistakuita sille, että viljelijät todella saavat kunnon korvauksen tuotannostaan. No, kuulostaa melkein vallankumoukselliselta ehdottaa, että viljelijät saisivat edes sen verran korvausta annuksella. Itse asiassa vähittäiskauppa on ollut hyvin, hyvin hiljaa tästä ehdotuksesta. Näyttää siltä, ettei vähittäiskauppalla ollenkaan että Voimme lievittää e, mm, sopimusaukkoja, joita tällä hetkellä sitten vähittäiskauppiaat tai vähittäis... Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, il était... Puheenjohtaja, esittelijä, kun ajatellaan mietinnön sisältöä, niin Luonnollisesti tämän valiokunnan tulee käsitellä tätä aihetta. Kysehän on elintarvikeketjusta. Sopimuksia vastaan, sopimusmuutoksia vastaan, ennen kaikkea silloin kun ostaja yksipuolisesti muuttaa takautuvasti sopimuksen ehtoja lista ja harmaalista käytännöistä ja siitä, että voitaisiin huomioida direktiivin soveltamisalassa muitakin toimintoja. sisältää periaatteellisen kiellon. Saisimmeko tietää ne syyt, jotka johtivat siihen, että pidettiin parempana minimilistaa? Miksi ei voitaisi yhdistää näitä molempia lähestymistapoja? Kyllä inhimillisellä älyllä. Ja sitten toinen kysymys liittyy siihen, miten kilpailupääosasto asiaan suhtautuu. Tällainen lähestymistapa kenties jättää voimatasapainon huomiotta elintarvikeketjussa ja sen, minkälaisia riippuvuussuhteita vallitsee eri toimidännössä, mutta äh, me toimimme tämän harmallistan pohjalta. Eli tätä sektoria on vielä täsmännettävä. No sitten äh, jakelijoiden omat merkit, ne tuovat esille myös sen, miten tällaiset hyvin hallitsevat merkit pitävät valtaa jakeluketjussa. Tämä aihe on hyvin tärkeää tietyille jäsenvaltioille ja toden totta toivon, että mm, saamme tehtyä täkkiä. Jouduttiinkin sitten kriisitilanteeseen ja minä uskon kyllä vahvasti, että vain tämä valiokunta voi puheenjohtaja. Minä olen täysin samaa mieltä esittelijä De Castron kanssa. Ja ö, olen hyvin avilleidemme ja karjan kasvattajiemme tukeminen. Ja nyt tarvitaan sellainen asiakirja, jota tässä on alakin toivonut ja vaatinut jo ainakin kymmenen vuoden ajan. Ei kuitenkaan voi olla niin, että tämä rajoitetaan vain PK-yrityksiin. Vaikea sana tämä, tämä espanjan kielen sana velvoittavuus, meinasi puhujallakin kieli mennä solmuun, mutta jo myynti, tappio, tappiollinen myynti, joka, johon myös on puhuttava. Kiitoksia. Sitten Pirk Schreier. Kiitos puheenjohtaja Alankomaissa. Ehm, suuret supermarketit maksavat tavaran toimittajille huomattavasti hitaammin kuin vielä joitain vuosia sitten. Eli eh, tavaran toimittajat joutuvat eh, maksamaan eh, tai odottamaan maksua hyvin pitkään. Ja tästä kärsivät sitten tietenkin myös pienet tuottajat, pankit ja supermarketit käärivät tästä valtavat voitot, kun rahat makaavat niiden tileillä. Eli kenen puolesta pankit nyt sitten oikeastaan toimivat, viljelijöiden vai omasta puolestaan? IMKON puheenjohtaja katsoo, että meidän täytyy asiaa tarkastella laajemmalta kannalta, miltä ihmeen kannalta. Ei voi olla niin, että IMKO mm, suojelee yksinomaan kuluttajien etuja, eivät nyt tällä hetkellä äh, supermarketit palvelevat sitten kuluttajia kiristämällä ja alistamalla tuottajia. Kyllä, meidän täytyy suojella kuluttajia, mutta myös tuottajia. Ja se, mitä esittelijä De Castro sanoi, niin tämä on suuri heikkous myös tässä ehdotuksessa. Vuosia olemme tästä jo puhuneet myös Alankomaissa, mutta mutta nyt meidän on toden totta laittava aisoihin monikansalliset yritykset, jotka tähän asti ovat määränneet tasan tarkkaan, mitä tapahtuu ja miten toimitaan. Nyt ei puhuta asetuksesta, vaan direktiivistä, ja se on kyllä mielestäni valitettava asetus tässä tarvittaisiin. Kiitos. Kiitoksia sitten eh, Delay. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti, että tämä on todellakin direktiivi eikä asetus. Tällainen ala jolla todellakin tarvittaisiin harmonisointia. Mehän puhumme monikansallisista yrityksistä. Näin ollen en oikein ymmärrä, miksi direktiivillä hoidetaan tätä asiaa. Neljä käytäntöä on ratkaisevat tämän ongelman. Minä tiedän kyllä aiheen, toimin itse tällä alalla. Kaikkia toimia ei ole otettu mukaan tähän direktiiviin. Tämä on aivan surrealistista. Eli tästä syntyy dominovaikutus. Ja kuka sitten on heikko ketju tässä elintarvikekesti tuen esittelijän tekemää tärkeää työtä. Kiitos. Des. Edustaja Des, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Paolo de Castrolle siitä, että hän työstää tätä mietintöä. Tämä mietintö on hyvissä käsissä. Kiitän myös komissiota. Olen jo 14 vuotta odottanut komission ehdotusta, jota me voisimme työstää täällä. Minä en ole niin pelokas kuin jotkut kollegat. Olin paikan päällä, kun me taistelimme roaming-maksuja vastaan. Ja tänä, tänä päivänä näitä verkkovierailumaksuja ei enää ole. Ja jos me emme olisi aloittaneet tätä työtä, niin sitten kuluttajat joutuisivat maksamaan miljoonia Joten minulla on tässä valokuva, jotka otin tammikuussa Brysselissä kaksi ja puoli euroa maitolitrasta, sitten tässä mm, tuottaja saa 35 senttiä, sitten tulee jotain käsittelykuluja, sitten ollaan 50, 50 sentissä ja sitten niin kuin, se sitten loppujen lopuksi kauppa saa tästä oman taskunsa kaksi euroa. Tämä on riistoa. Tiedän, että me emme voi säädellä tätä, se on kysynnän ja tarjonnan laki, mutta meidän täytyy muuttaa tilannetta, että meillä on on selkeät tavoitteet, nettohinnat, ei mitään listaushintoja. Eli tässä on tällaisia piilotettuja toimia. Minä olen erittäin kiitollinen komissiolle ja parlamentille. Me voimme nyt sitten parantaa tätä ehdotusta niin, että se myös toimii. Kiitoksia, edustaja Flanagan. Kiitoksia. Kiitos ja kuulusta käydystä keskustelusta. Sen mitä edustaja Agnew sanoi, että supermarketit tulevat tämän, e, eivät viljelijät voi antaa asian jatkua e, ennallaan, koska ne kerta kaikkiaan kuolevat, jos antavat tilanteen jatkua tähän asti sen tapaisena. Ja, mm, Miksi sitten asetus olisi parempi kuin direktiivi? No siksi, että kyseessä on Euroopan laajuinen ongelma ja jos tässä oltaisiin vakavissaan, päästiinhän kansainvälistä verkkovierailumaksuistakin. Tästä, näistä päästiin ei direktiivin kautta, koska se ei olisi onnistunut, e, vaan asetuksen kautta. Ja siksi tässä nyt on e, direktiiviehdotus, koska emme me tätä halua, koska supermarketit ovat tärkeämpiä kuin pieni. Nyt puhutaan ruuasta, nyt puhutaan todella ainutlaatuisesta tuotteesta ja koko elintarvikeketju tulee kattaa. Ajatellaan äh, ylipäätään äh, koko ketjua, niin vähittäiskaupan osuuden tulisi olla kaikkein pienin äh, jalostajien ja tietenkin tuottajien jälkeen. No olisi kyllä hyvä, jos myös viljelijät osallistuisivat myös todella osallistuisivat keskusteluun, nostaisivat ääntään kuuluville. Nyt ei kuitenkaan tähän mennessä ole tällaista Euroopan laajuista liikehdintää. Puolella voi olla vastustusta sille, että ala laajennettaisiin. Sen takia tuin Paulon näkemystä ja toistan vielä sen, että vaarana on se, Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia De Castrolle tästä johdannosta, mikä meillä on tässä edessämme. Meille komissiossa on selvää, että tämä on painavaa asiaa. Me olemme usean otteeseen, usean vuoden alt pöydällä ja siitä nyt keskustelimme. Ja tämä ei koske ainoastaan epäterveitä kaupan käytäntöjä, tämä koskee myös muita aloitteita, jotka menevät samaan suuntaan. Nimittäin, että maanviljelijöiden asemaa tuetaan elintarvikekasta 52. Me teemme erittäin intensiivistä työtä, mitä avoimuuteen ja valvoituun tulee. Ja Meillä on tästä monia esimerkkejä, ne toimivat, mm, muuten tulee. No sitten epäterveet kaupan käytännöt ovat aina elementti ja käyttää käytäntöjä, jotka eivät ole oikeudenmukaisia. Ja tämä on periaatteessa ihan järkevää, mutta meidän täytyy kuitenkin saada tämä nyt poliittiseen kontekstiin ja niin te olette tehneet täällä teidän päätöslauselmanne kesäkuussa 2016 neuvoston johtopäätökset vuodelta 2016. Ne auttoivat hyvin paljon. Ja sitten työryhmä, jota komissio Hogan johti, on antanut meille hyvin paljon ajatuksia ja meidän tulisi keskustella neuvotteluissa. Meillä olisi myös taloudellinen näkökanta uudistukset vuoden 1992 jälkeen. Ja tämä vaatii, että me uudistamme toimiamme ja kaupallistamme tekijöitä monien tuotteiden kohdalla ja tämä ja kuten te tiedätte, niin hintavolatiliteetti on tärkeässä asemassa. Meidän täytyy puuttua siihen niin, että me saamme aikaiseksi tilanteeseen, että budjettiriskejä perusta artiklaan 43 liittyen on tärkeää. Tämä on maataloutta. Tämä on kyllä ihan selkeä tilanne. Ja lähinnä me tarkistelemme niitä alihankkijoita, jotka ovat PK-yrityksiä, ei ketjussa. Me haluaisimme myös taata minimisuojan. Ja täytyisi tehdä lista epäterveistä kaupan käytännöistä. Eli haluaisimme antaa valtaa jäsenvaltioiden jonka me sitten Euroopan tasolla haluaisin päästä yhteisymmärrykseen siitä, mennä pidemmälle, jos näin toivotaan. Ja tämmöinen marginaali täytyy ottaa huomioon. Tämä tietysti täytyy sitten testata myös osapuolten kanssa täällä Mainittiin epäterveet kaupan käytännöt. Tässä on, nyt on mainittu vain neljä, mutta niitä pyytänyt, että kaikki tällaiset elementit nostettaisiin esille keskustelussa ennen kaikkea muiden, muiden osapuolten kanssa, mutta ennen kaikkea yhteislainsäätäjän neuvoston kanssa. No sitten toimeenpanovaatimukset. Mielestämme tämä on erittäin tärkeä kysymys. Se on tarpeellista ja me haluamme, että viranomaisilla on mahdollista aloittaa oma-aloitteisia tutkintoja, jos valituksia on esitetty. Ja me haluaisimme myös sallia sakkoja. Ja tietysti tämä uusi siinä tapauksessa, että päätöksiä tehdään ja sitten sanktioihin ryhdytään ja ne julkaistaan. Ja meidän täytyy myös koordinoida jäsenvaltioiden ja sitä, miten eh, he mukana, mutta tästä täytyy keskustella yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden kanssa, mutta minä olen todellakin vaikuttanut siinä, että voimme käydä rakentavaa keskustelua, jotta me voimme käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä, jotka, jotka ovat todellakin moninainen. Kiitoksia. Nyt äh, loppupuheenvuoron saa vielä esittelijämme. Kyllä tarvitaan parempaa vuoropuhelua koko elintarvikeketjua. Ajatellen maitoalalla oli kriisi ja tuolloin saatoimme yhteen valiokunnassamme kaikki eri tahot, niin ratkaisu löytyi. Niin viljelijät ja jalostajat kuin mm, kauppiaatkin. Eli ratkaisuja voi löytää kaikkien yhteistyöllä. Ja nyt todella esittelijä De Castro loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Tämä, Kiitos siitä, kuinka paljon vihollisia meillä voi olla tässä direktiivissä? Toiseen suuntaan, kilpailupääosaston suuntaan ja kuluttajansuojan suuntaan, eli IMKON suuntaan. Meidän täytyy pysyä maatalous. Eli voidaan koota niitä yhteiseksi näkemykseksi tässä valiokunnassa, jotta pääsemme tähän todella kuun omnibus hankkeesta ja siinä saatiin äh, melkomoinen ihme aikaiseksi, eli puolitoista vuotta. Eli nyt täytyy äh, saada aikaiseksi kaksinkertainen ihme, seitsemän kahdeksan kuukautta. Jos me emme toimi tämän tiukan aikataulun mukaisesti, niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Eli tässä valiokunnassa täytyy ohjeksien pysyä ja jos sitten vielä onnistumme tiivistämään aivan legitiimejä kunniallista lainsäädäntöä tällä alalla. Ei, ei suinkaan yhtä, vaan 20. Me olemme jo nähneet keskustelussa, että kaikki haluavat omaa tekemään kaikkemme. Ja sanon jo kaikille kollegoille, että olen valmis tekemään työtä ryhmä ryhmältä ja olen valmis käsittelemään ihan sisältö. Kiitoksia. Kiitokset esittelijä De Castro. Minä pitäisin tärkeänä, että todella eli tarvikeketjun eri osapuolten kanssa kävisimme vuoropuhelua, jotta voimme huolehtia siitä, että tämä protesti tätä ehdotusta vastaan on ehkä heikompi. Ehkäpä olisi hyvä jo ennalta käydä keskustelua niin, että saataisiin kaikki yhteisille linjoille. Kiitoksia valiokunta, kiitoksia komissio tästä keskustelusta. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Komission edustajan pääosasto Agri, selonteko siipikarjan lihan tuontia Ukrainasta koskevasta tilanteesta. Tässä joudun nyt hiukan painamaan kaasua, eh, mutta aikaa ei ole enää kovin paljoa. Tosiaan eh, siipikarja ala AVEC yhdessä Kopa Kosekan kanssa on äh, todennut, että nyt äh, on ongelmia äh, tällä alalla mm, koska mm, siipikarja-alalla, koska sipikarjan tuonti Ukrainasta on lisääntynyt. Meillä on hyvin monimutkainen vapaakauppa sopimus Ukrainan kanssa – ja tämä aihe on hyvin, hyvin tärkeä. Aveka on todella toimittanut meille asiakirjoja. Ne on välitetty kaikille valiokunnan jäsenille tiedoksi. Ja mm, täällä on myös kopio kirjasta 27. huhtikuuta kirjasta, joka on lähetetty kauppakomissaari Malmströmille tässä kirjassa vaaditaan häntä ryhtymään välittömiin tukitoimiin, mitä tulee tosiaan näihin, tähän Ukrainan siipikarjatuontiin. Sihteeristön avulla olemme arvioineet tätä ongelmaa ja todenneet, että eh, tässä lienee tekninen ongelma. On nimittäin tullikohta, joka liittyy siipikarjan tiettyihin osiin. Ja tämä tariffi, tulli, joka liittyy eh, siihen, niihin siipikarjan osiin, joita, eh, joiden tuonti on sallittua, niin tätä on löyhennetty ja eh, tulli, kannettava tulli on nolla prosenttia. Ja tämä on virhe, joka nyt on johtanut sitten siihen, että Ukrainan siipikarjatuottajat ovat löytäneet aivan uuden kanavan tuotteilleen ja Nyt äh, sitten äh, äh, tuottavat Euroopan markkinoille kanan rinto, rintoja, joissa on osa siipeä mukana, koska tämän tuotteen voi tuoda nolla prosentti tariffilla Euroopan unioniin. No niin, tästä syystä nyt sitten Euroopan markkinat ovat ää, äh, kärsineet. Tämän kaltaista siipikarjatuontia tulee nyt sitten äh, aivan valtavasti. Ja näin ollen ää, äh, tämä porsaan reikä säännöstössä halutaan ää, sulkea. Ja siipikarjahan on ollut ää, myös tässä vapakauppasopimuksessa kuvailtu sellaiseksi suojeltavaksi alaksi, e, jossa tuonti ei voi olla täysin vapaata, mutta nyt on löytynyt tällainen porsareikä sitten. Ukrainan säännöstö ei ole kovin tiukkaa ja rehu on halpaa ja siitä syystä tuotanto on halpaa kustannuksiltaan. Ja nyt me olemme pyytäneet sitten komission kuvailemaan meille tätä tilannetta johtaa Susanna Maratsuela, joka on yksikön päällikkö ja vastuussa Ukrainan suhteista agripa osastolla Kertoo meille nyt sitten lyhyesti tästä asiaintilasta. Kertokaapa meille nyt, että ovatko nämä meidän huolenaiheemme perusteltuja ja epäilymme perusteltuja. Ja kysyisin teiltä, että Katsotteko te, että tässä Ukrainan sopimuksessa on porsaanreikä, porsaanreikä, joka nyt vahingoittaa Euroopan unionin siipikarja-alaa ja onko tämä nyt ollut ikään kuin vahinko virhe vai onko tämä todella ihan tarkoituksellinen toimi tässä sopimuksen solmimisvaiheessa ollut, että tämä siipikarjan osa tai tämä siipikarjatuote olisi, olisi, siihen ei kohdistettaisi tuontirajoituksia. Todella lukuisat siipikarjan tuottajat että heidän tulevaisuutensa Euroopan unionissa on todella pelissä. Joten jos jo... Eh, my colleague... Kiitos. Hyvää iltapäivää kollegani, joka käsittelee eläintuotteita, tulee antamaan tästä esitelmän, jotta tiedätte mikä tilanne on siipikarjan lihan tuonnin suhteen <laughs> Ukrainasta. Kalvoa. Lupaan puhua lyhyesti. Tämä kuva on hieman iljettävää, mutta tästä me puhumme. Eli tämä on nyt sitten kananlihaa äh, rintaleike ja näette sitten siinä vieressä normaalileikkeen. Euroopan unionin siipikarja markkinahinnaltaan korkea. Kun ajatellaan taloudellista kestokykyä äh, siipikarja-alalla Euroopassa, niin siellä ollaan riippuvaisia siitä, kuinka hyvin näitä leikkeitä markkinoilla voidaan myydä. Kyse on totta kai tämän leikkeen arvosta. Rintaleike on aina ollut kaikissa kauppaneuvotteluissa esillä unionissa tällaisena herkkäluonteisena tuotteena. Ja juuri tästä syystä aiemmissa sopimuksissa ja myös Ukrainan sopimuksessa tämä tuote ei ole koskaan ollut vapautettujen joukossa. Tiettyjä erityistoimia lupia on myönnetty sen sijaan. Ja näin on tiettyjä lupia myönnetty nimenomaan näille leikkeille. Nyt puhumme sellaisesta leikkeestä, jonka näette tässä vasemmalla puolella, eli rint, niin sitten tästä rintaleikkeestä tulee standardin, standardia vastaamaton leike. Tällaista kaukeiksi neljäsosiin, rintaleikkeisiin, koipiin, siipiin, Meillä on erilaisia tullitariffeja eri leikkeille ja niitä sovelletaan sitten siipikarja-alalla. Mutta tällaista leikettä ei ole aiemmin ollut. Tämä on uusi muoto. Tämän. Ukrainan sopimuksessa on kuitenkin velvoite toimia tämän mukaisesti. Niin kuin sanoin, kuitenkin kyse on vain leikkaustavasta joka vaikuttaa tähän lopputulokseen. Tämä on sellainen leike tuonnin kehityksen Ukrainasta EU-hun viimeisten kolmen vuoden aikana. punaisella on korostettu tuontia. Seitsemänkertainen lisäys on tapahtunut vuoden 2017 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Tässä kuvassa näette myös korostetun vaaleanvihreän osuuden. Se vastaa rintaleikettä ja muita leikkeitä, jotka on myönnetty myös Ukrainalle. Tämä vastaa niitä määriä, joiden katsottiin olevan myönnettävissä Ukrainalle sillä pohj- siltä perusteelta, että, että niille on markkinoita EU:ssa. Seuraavalla kalvolla näette, miten tuonti on kehittynyt viime vuosien aikana nimenomaan tämän leikkeen kohdalla, johon so- Seuraavalla kalvolla näette, miten tuonti on kehittynyt viime vuosien aikana nimenomaan tämän leikkeen kohdalla, johon sovelletaan siis nolla veroa ja joka oli korostettu edellisellä kalvolla punaisella värillä. Näette, että kuukausittaiset tuontimäärät ovat kasvaneet noin tuhannesta tonnista vuoden 2017 alussa noin neljän tuhanteen tonni. Ja sitten viimeinen kalvo, jossa havainnollistetaan sitä, miten kaikki tämä on muuttanut sitä kaupan tasapainoa, joka vallitsee Euroopan unionin ja Ukrainan välillä siipikarjan osalta. Vaaleansinisellä on vuonna 2014 kaupan tasapaino oli myönteinen siipikarjassa ja nyt olemme siirtyneet negatiiviselle puolelle vain kolme vuotta myöhemmin. Se, mitä me tuomme Ukrainasta, on siis hyvin arvo. Nyt on tämä uusi leiketyyppi, jolla ei ole aikaisemmin käyty kauppaa ja se on pannut ikään kuin kuvion. Siipikarjan lihaa Ukrainasta, jolla saattaa olla vaikutuksia EUn siipikarjasektorille, koska tämä on tyypillinen siipi. Karjan liha on erittäin tärkeästä, jolle vapautettu DCFTAn puitteissa. Me sanomme, että tämä uusi leikkaus on sellainen, että se on mahdollisesti kehitetty tuottajien puitteissa, jotta voitaisiin hyötyä tullivapaasta pääsystä markkinoille. Tässä yhteydessä Ukrainan viranomaisia on pyydetty pysty käsittelemään tätä tilannetta DSF, DCFTn puitteissa. Ja Ukraina pohtii vielä vastausta, jos he ottavat ottavat kutsun vastaan ja, ja käsittelevät tätä kysymystä, niin seuraava askel tulee olemaan, että pyydämme, että neuvosto mahdollistaa neuvottelujen avaamisen, jotta DCFTAta saadaan muutettua. Tässä on pyydetty epävirallisia konsultaatioita, voitaisiin vaihtaa yksityiskohtaisempaa tietoa maahantuonnin lisääntymisestä. Me olemme ehdottaneet ensi viikkoa tälle tapaamiselle. Kiitos. Näin voimme käynnistää keskustelun. Eh, ensimmäisenä edustaja eh, Sveja Piirik, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, etten ihan tätä koko komission esitystä kuullut. En kuullut, että, eh, että mitä he sanoivat ja että tämä porsanreikä, jota todella nyt toden totta käytetään korjataan. En tosiaan tiedä. Kiitoksia. Sitten puheenvuoronsa edustaja Haasekamp, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm. kärsin, kärsimyksen tuonnille, paitsi siipikarjan liha, myöskin esimerkiksi kananmunat. Äh, näitä tulee Euroopan unioniin ja valtavat äh, tuotantotahot öö, lahtaavat vuosittain yli 300 miljoonaa virtaa Euroopan unionin tulee. Itse asiassa tämä oli yksi merkittävimpiä syitä sille, miksi Alankomaissa äänestettiin tätä Ukrainan sopimusta vastaan. Mm, mutta sitten ei ole tariffia, sitä ei voida viedä. Ainoastaan ne, jotka on listattu, niin ne on sopimuksessa. Ehkä ensi kerran saamme joku tällaisen kauppasopimuksissa. Minä kyllä puollan kauppasopimuksia, mutta äänestäjät kyllä eivät pidä tästä. Pytaniami pan rozwinął problem. Te aivan erinomaisella tavalla kuvailitte tämän ongelman. Eli mm, meillä on tietyt standardit, joiden tulisi olla kaikessa kaupankäynnissä voimassa. Ja nyt on sitten käytetty porsareikää tavalla, joka ei kyllä ole mitenkään hyvän tavan mukainen. Näin tämän voisi kyllä varmasti sanoa. Mutta ongelman tuli kasvaa tiettyyn, äh, tiettyyn laajuuteen. Mutta ongelman äh, tuli kasvaa tiettyyn, äh, tiettyyn laajuuteen. Pahoittelen puheenjohtaja tuu kasvoiltaan tässä aiheessa. Toivottavasti tämä henkilö on silloin vielä virassaan, kun Britannia ryhtyy neuvottelemaan kauppasopimuksesta. No, hieman kyynistähän tämä on. Ymmärrän, että kyse on siipikarja ympäristösääntely, jota tuottajien täytyy noudattaa ja se tulee kalliiksi. Sitten on työvoimakulut. Luonnollisesti sitten on myös sivuvaikutukset. Eli Ukraina pystyy tällä tavalla viedä myös viljaansa, koska jokaiselle kanalle syötetään Ukrainasta viljaa ja näin ollen tämä vaikuttaa myös EUn viljan viljelijöihin. Kuinka kauan tästä sopimuksesta neuvoteltiin? Onko tämä viiden vuoden sopimus, onko loppu näkyvissä vai pitääkö ryhtyä radikaaleihin toimiin? Pohdinpa vain, mitä tälle asialle voitaisiin tehdä VTOssa. E Kenties sallittaisiin, että EU lopettaa tämän kaupan, jos EU osoittaa, että tämä olisi haitallista ihmisten terveydelle. Kenties voitte vakuuttaa VTO-laiset, e että, että luut jäävät ihmisten kurkkuun ja aiheuttavat vahinkoa. Näette varmasti, miksi olen hieman huvittunut. Meille on vuosikausia sanottu, että paras kauppasopimusten neuvottelija on Euroopan unioni. Kiitos. E, suhteen tulee varmasti nousemaan esiin vielä myöhemmin tänä vuonna. Tietenkin voimme syyttää Ukrainaa siitä, että Ukraina laajentaa e, viljan tuotantoaan e, tullakseen merkittävämmäksi viljan viejäksi myös. Venäjä on muuten merkittävä, niin viljukan vielä investoi sen parannustoimiin, niin kyllä tuotanto laajenee entisestään. Ja Puolassa esimerkiksi tämä on kyllä merkittävä on. Toimittiin hiukan tavallista nopeammin. Nyt edustaja Karski on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. prawej. Świetnie, dziękuję. Panie Przewodniczący. Oikein että jotkut ovat käyttäneet porsaan reikää hyväkseen. Mutta jokaisessa lakijärjestelmässä sanotaan, että sitten voidaan myös toimia tällaisten asioiden suhteen. Siksi minun pyytäni komissiolle, voisitteko te analysoida nyt tätä tilannetta, koska tämä toimintahan pyrkii siihen, että kierretään sopimusta. Tämähän on osallaan tietysti oveluutta, mutta voidaanko tätä nyt sitten jotenkin käsitellä? Sopimus tehtiin, ajota voisi käyttää tässä yhteydessä. Kiitos. Kiitokset Eh, edustaja eh, Karski on muuten oikeustieteen professori ja sekin hän kuuluu kyllä hänen puheenvuorostaan. Eh, Lisäensimääräikiä käytetään hyväksi joskus päivän pari ja sitten tulee tuontia Euroopan unioniin. Usein esimerkiksi puonää ovat tietyt yritykset. Toivon, että ymmärrätte nyt, mitä minä tarkoitan. Tietenkin meidän on autettava Ukrainaa. Maa tarvitsee apua, mutta – kyllähän tämän avun on palveltavaa Ukrainan kehittymistä, omia markkinoita tuhota. Schreier. Minulla olisi vielä kysymys komissiolle tai komission edustajille, jotka ovat täällä paikalla. Eli kun kyse on vapaakauppasopimuksesta, jokin aika sitten Mm, sain tietoa. Myymme äh, omat viljelijämme todella halvalla ja tuemme vain näitä muita. Ei tämä näin. Puheenvuorot ja nyt äh, komission edustaja Mara äh, Suela voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you. I'll try to reply. First... Uh, Kiitos, yritän vastata. No niin, laitetaanpa silmälasit tähän. Ensinnäkin vaikutukset kansainvälisiin sopimukseen. Ei pidä olla huolissaan. Olemme tarkistaneet kaikki kansainväliset sopimukset, joista on neuvoteltu ja jotka on hyväksytty. Mistään sopimuksesta emme ole löytäneet sitä, että muut leikkeet vapautettaisiin. Tämä kysymys on rajoitettu pelkästään Ukrainan sopimukseen se ei tule vastaamme muissa kansainvälisissä sopimuksissa. No sitten huolenne eläinten hyvinvoinnin osalta. Kollegat Santepääosastossa voivat paremmin vastata teidän kysymyksiinne tässä aiheessa. Sitten kysyitte niistä vaihtoehdoista ja analyysistä, joita olemme juridisesti tehneet. Luonnollisesti olemme analysoineet tämän kysymyksen meidän mielestämme paras vaihtoehto olisi neuvotella Ukrainan kanssa tämän vapakauppasopimuksen puitteissa, jotta ratkaisu löytyisi. Jos tämä ei onnistu, niin arvioimme myös vaihtoehtoja tilanteen korjaamiseksi. Kollega vielä täydentää näitä tietoja. Maybe just a word of clarification on the question that has been... Niin, selvennykseksi ja sitten tämä positiivinen lista. Tämä on linja, että tässä on tietty pala ja sitten otetaan nämä tietyt palat, joita viedään, jos jokaiselle on oma kauppasopimuksensa. Ja jos nyt on joku leikku, joka on sellainen, että se ei sovi mihinkään normaalin standardi kategoriaa, niin sitten se menee muihin. Tämä on se, mistä me keskustelemme nyt. Tämä on kuitenkin uusi leikku ja se saattaa sitten joutua toiseen kategoriaan. Meillä täytyy olla tämmöinen Ja tämä, niin kuin kollegani selitti, niin tämä on siis ainoastaan tämän vapaakauppasopimuksen puitteissa Ukrainan kanssa esillä. Mutta silloin kun vapaakauppasopimuksesta neuvoteltiin, silloin katsoimme että harkitsimme kaikkia tariffimahdollisuuksia, myös muita, muihin tariffeihin kuuluvia tuotteita. Ja sitten kyseeseen tuli tämä uusi kohta tuli tariffeissa. Joo, tyyppiä, että Euroopan unioni neuvottelee äh, maailman parhaat vapaakauppasopimukset ja äh, sitten väitetään, että Ukrainassa äh, on pelkkää korruptiota ja molemmat ovat nyt sitten tässä vahvistuneet. Kiitoksia ja vielä lyhyesti. Minä haluan tietää, ketkä, tällais, ketkä mitkä yritykset tällaista tällaisia sopimuksia ovat tehneet. Minä olen yritysmaailmasta kuullut jotain ihan muuta. Eli minä haluan kyllä nyt toden totta tietää, että, että